Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre... Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Alamme tämän kokouksen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Alo- aloitamme seminaarilla, jossa käsittelemme Nagorno-Karabahia, Vuosta-Karabahia. erittäin arka luontoinen kysymys. Pyydän hiljaisuutta, istutukaa paikoilleen. Mahdollisimman hiljaa myös pyydän sitä istumaan. Me olemme nyt jo myöhässä, joten pyytäisin nyt kurinalaisuutta. S'il vous plaît, je vous demande un peu de silence. Pyydän siis hiljaisuutta. Me aloitamme, koska olemme jo nyt myöhässä. Tilanne Karabahissa on huolestuttava tilanne. Se huolestuttaa monia täällä parlamentissa myös me muuten viime päivinä kesäkuun aikana olemme nähneet uusia kuolemaan johtaneita tapauksia siellä, tapahtumia siellä. Te varmasti kaikki tunnette diplomaattiset faktat ongelmasta erityisesti miten Minskin ryhmä on toiminut. Sehän pyrkii löytämään hyväksyttävän ratkaisun tai pohjan hyväksyttävälle ratkaisulle. Ikävä kyllä edistys on varsin haavoittuvasti, tähän menee paljon aikaa, se pitää myöntää, mutta täällä parlamentissa meillä on nyt tila, olemme usein ilmaiseet huolemme kahden osapuolen käyttämästä retoriikasta. Kyse on myös sotilaallisesta provosoinnista puolelta ja toisin, puolen ja toisin, ja tämä on todellinen riski sytyttää tilanne liekkeihin alueella. Nyt me tänään yritämme todeta, mikä tämänhetkinen tilanne on, minkälaisia tulevaisuuden näkymiä ehkä on, eikä kyse ole mitenkään siitä, että korvaisimme millään tavalla meneillään olevaa diplomaattia ja sen arvittavaa toimintaa, emmekä ota kantaakaan tähän konfliktiin, joka on niin sanottu jäätynyt konflikti, vaan pikemminkin haluamme mahdollisimman objektiivisen kuvan tilanteesta, joka nyt vallitsee. Tässä seminaarissa meillä on mukana joukko asiantuntijoita meille puhumassa. Tracy German, Defense Studies Department, King's College yliopistosta Lontoosta, Adam Eberhardt, hän on varajohtaja puolalaisesta akate- Dennis Summit, hän on Links London Information Networks on Conflicts and Building järjestön johtaja, samoin Philippe Lefort, EUn erityisedustaja koskien Etelä-Kaukasusta ja Georgian kriisiä. Täällä toivotan tervetulleeksi myös atserilaisen valtuuskunnan, joka on täällä EU-Azerbaidsan delegaation kokouksen yhteydessä. Kiitoksia, että olette tulleet. Ja sitten tietenkin meillä on joukko muita vierailijoita tarkkailta paikalla. Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat läsnä, ovat seuranneet erittäin valppaasti tätä asiaa ja heillä tietenkin tulee olemaan mahdollisuus ottaa kantaa ja sitä puheenvuoroja meidän asiantuntijoidemme jälkeen. Joten heti aluksi annan puheenvuoron vieraillemme. Pyytäisin heitä pitämään puheensa noin 12-15 minuutissa maksimissaan, jotta jää sitten mahdollisimman paljon keskusteluaikaa parlamentin jäsenten kanssa. Ja annan puheenvuoron Rova Germanille. Thank you. And... Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Minua on pyydetty esittämään lyhyt johdanto vuoristokarabahin turvallisuustilanteeseen ja tähän kiistaan Azerbaidsanin ja Armenian äh, välillä, jota ei ole ratkaistu. Sillä on pitkät, pitkä historiallinen merkitys niin armenialaisille kuin aserbaidsanilaisillekin. En nyt halua poratua yksityiskohtiin äh, historian tai poliittisten asioiden äh, suhteen riittäköön, kun sanon, että paljon ristiriitaa liittyy siihen, kun Stalin halusi liittää tämän alueen Atserin neuvostotasavaltaan eikä Armeniaan. Tämä neuvostokausi kaudella puhkesi väkivaltoja 80-luvulla muun muassa. Tuhansia kuoli ja merkittävä määrä alueesta – jäi Azerbaidsarin kontrollin ulkopuolelle. Nyt parikymmentä vuotta on kulunut siitä, kun tulitaukosopimus allekirjoitettiin, mutta edelleenkin tässä on tällainen shakki-matti-tilanne, minkälaista tätä konfliktia ei ole millään tavalla voitu ratkaista. Se on pikemminkin jäätynyt konflikti, monta asiaa vielä ratkaisematta. Ja tällä hetkellä on myös uhka siitä, että vihollisuudet alkavat uudestaan toinen osapuoli todennäköisesti haluaa lähteä täysimittaiseen sotaan. Ja konfliktien ympärillä on kaikenlaista tarkkaampuja toimintaa, sotaa, sodankäyntiä, joka saattaa eskaloitua koska tahansa. Kansainväliset turvallisuusteoreetikot puhuvat turvallisuusdilemmasta, erilaisista väärinkäsityksistä. Vuonna 2009 väkivalta on lisääntynyt vuoristokarabahin tienoilla. Er, osapuolten välillä on juuri tällaista tarkkaan ammunta sotaa ja uhreja on tullut. Erilaisia syytöksiä ja vastasyytöksiä on esiintynyt Niitä on vaikeaa verifioida, koska kansainvälisiä valvojia ei ole paikalla. Siellä on ainoastaan kuusi tarkkailijaa, kun taas sota, sotilaita on tuhansia, joten on vaikea saada objektiivista mielipidettä, näkemystä. Huolestuttavaa on se, että ammunta on tapahtunut aiemmin vain raja, rajallisilla alueilla, mutta nyt ampumiset ovat laajentuneet. Ja tämän kuun alussa – armeenialaisia sotilaita tapettiin, azerbaidsanilaiset tappoivat armeenialaisia. Ei niinkään konfliktirintamalla, vaan 30 mailia pohjoiseen näiden kahden maan rajan pohjoispuolella. Ja nämä hyökkäykset tapahtuivat samaan aikaan, kun Hillary Clinton virallisesti vieraili alueella. Väkivallan eskaloituminen on asia, johon on liittynyt se, että molemmat maat ovat lisänneet puolustusmenojaan, ostaneet aseita. Ja tässä on jopa jonkinlaisesta äh, asekilpailusta, varust, asevarustelukilpailusta kyse. Siitä on puhuttu. Puolustusmenot ovat äh, nousseet molemmissa maissa dramaattisesti. Vi, hiljattain Muun muassa Armenian parlamentti äänesti eh, budjetin lisäämisestä lähes kuudella prosentilla edelliseen puolustusbudjettiin verrattuna. Mitä tulee puolustusvoimiin, olen sisällyttänyt tänne eh, tilastotietoja ja taulukkoja. Voitte nähdä, että eh, Azerbaidsanissa on lähes kaksi kertaa enemmän sotilaita kuin toisessa maassa. Toisaalta Armenialla on läheiset suhteet Venäjän kanssa. Ja voin kertoa yksityiskohtaisemminkin näiden maiden välisistä linkeistä. Venäjä on Armenian kaikkein paras liittolainen. Armenialla on läheiset suhteet Moskovaan. Se on tavallaan vastavoima tämän maan, tämän maan haavoittuvaisemmalle tila, osalle. Venäjä on siis Armenian kaikkein tärkein kauppakumppani. Se antaa elintärkeää energiaa, sotilasvarusteita ja se on myös erittäin tärkeä talouskumppani ja investoija tähän maahan. Näillä mailla on strateginen kumppanuus, joka uudistettiin kaksi vuotta sitten vuonna 2010. Venäjän sot Venäjällä on sotilaita Armeniassa noin kolme tuhatta sotilasta. Ja maa pitää sitä tärkeänä kansallisen turvallisuuden komponenttinaan. Ja sitä korostetaan kansallisessa turvallisuusstrategiassa. Armenialla on myös hyvät suhteet Iranin kanssa. Sehän on sen lähirajanaapuri ja kauttakulkumaa. Armeniahan kuuluu kollektiiviseen turvallisuussopimusorganisaatioon, joka antaa sotilaallista apua, jos jäsenet, jos tapahtuu hyökkäyksiä, muun muassa Venäjä saattaisi tällä tavalla joutua mukaan tähän selkkaukseen, mutta on kuitenkin todettu, että tämä on aika epätodennäköistä, koska jos jonkinlainen hyökkäys tulisi, ja tämä on suuri jos, niin ei sitä pidettäisi hyökkäyksenä Armeniaa kohtaan niinkään. Ja jos nyt katson Azerbaidsanin kumppanuuksia, senkin ulkopolitiikkaa dominoi tämä konflikti. Sillä on läheiset suhteet Turkin kanssa. Ne perustuvat etnisiin ja kielellisiin samankaltaisuuksiin. Diplomaattiset ja taloudelliset siteet ovat vahvat näiden kahden maan välillä, samoin sotilasyhteydet ovat vankat. Pari vuotta sitten elokuussa 2010 Azerbaidsan teki strategisen kumppanuussopimuksen ja yhteistyö- ja avunantosopimuksen Turkin kanssa niin, että jos jommalle kummalle osapuole, jompaankumpan osapuoleen hyökätään, niin toinen antaa apua. Ja myös sotilaallista yhteistyötä tehdään mahdollisia tuleviakin yhteistyöhankkeita kaavaillaan. Näillä kahdella maalla on korkean tason strategisen yhteistyön neuvosto, jonka tarkoitus on pönkittää yhteistyötä entiselläänkin poliittisella tasolla. Mitä tulee näihin strategisiin kumppanuuksiin toisaalta Turkin ja Azerbaidsanin, Venäjän ja Armenian välillä, niin vaikka ne ehkäpä vahvistavat kummankin maan turvallisuutta, niin ne vahvistavat myös kahdenvälistä epäluottamusta ja epäluuloisuutta ja myös väärinkäsityksiä. Ne mutkistavat näitä väärinkäsityksiä, estävät neuvotteluiden edistymistä. Mitä Venäjän kantaan tulee, ja Venäjä toisti sen viime kuussa, Venäjä pitäytyy kolmessa periaatteessa – haluavat kunnioittaa alueellista integriteettiä, itsemääräystä ja vallan käyttämättömyysperiaatetta. Eli pyrkivät ylläpitämään suhteellisen tasapainon näiden kolmen välillä. Minua pyydettiin myös tarkastelemaan sitä, kuinka mahdollisesti tämä konflikti saattaa levitä. No, kun ajatellaan turvallisuusvaikutuksia, jos konflikteja ilmenee tai jos ne eskaloituvat, niin myös taloudellisia seuraamuksia saattaa koitua, koska tämä alue on muun muassa öljyn, kaasun, vety, hiilivedyn kauttakulku maa. BTC on vuoristokarapahin pohjoispuolella, niin <clears throat> vaikka sillä ei muuta vaikutusta olisikaan, niin sillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia elintarvikkeiden hintoihin. Muun muassa Brentwood on mennyt, mennyt 2008. on noussut hinnassa viime aikoina. Ja kaiken kaikkiaan kustannukset ovat olleet noin miljardi dollaria, kun ajatellaan Georgian taloudellisia menetyksiä. Tietenkään luottamuksen menetystä ei voida edes rahalla mitata, koska investoijien luottamus menee konfliktin uudistumisella on siis myös vakavia taloudellisia vaikutuksia tälle alueelle, myös energiaturvallisuusvaikutuksia. Pahin skenaario liittyy öljyputkiin. No tietysti tällä alueella investoijat ovat tottuneet riskin läsnäoloon. Erilainen voimannäyttö, retoriikka, oikeastaan vain pahentaa tilannetta, tekee tilanteesta vaarallisemman, on myös uhka sille, että tulee va- vahinkokonflikti. Ei kai kumpikaan osapuoli halua täysimittaista sotaa, mutta tällainen kosto- ja vastaisku mentaliteetti on vaarallinen. Tarkkaampuja hyökkäykset ovat vaarallisia ja se, että me istumme täällä tänään osoittaa, että kaikkien etujen mukaista olisi saada aikaan neuvottelut ja konfliktin ratkaisu aikaan. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa herra Eberhardt. Good afternoon, ladies and gentlemen. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta. On mukava saada osallistua tähän äh, hyvin ajankohtaiseen seminaariin. Minun äh, esitykseni tulee valitettavasti olemaan varsin pessimistinen. Ensinnäkin jännitteet ovat lisääntyneet äh, tulitaukolinjalla ja tämä selvästi johtaa johtuu siitä, että molemmat osapuolet, Azerbaidsan ja Armenia, niin niiden hallitus kuin yleinen mielipidekin ovat tulleet tiukemmiksi. Toinen asia on sitten se, että miten tämä vuoristokarabah-kysymys saataisiin ratkaistua, niin tätä mahdollisuutta pidän hyvin pienenä. Ja kolmanneksi, jos tämänhetkinen suuntaus jatkuu, niin äh, sotilaskonflikti äh, tulee varmasti jatkumaan monia vuosia. Ei ole myöskään täysin mahdotonta, etteikö äh, sota voisi syttyä pikemminkin. Mutta lähdetään tuosta alusta. Onko Karapahilla välillä, väliä? Onko vuoristo Karapahilla väliä? Vaikka sillä ei ole taloudellista potentiaalia, ei luonnonvaroja eikä strategistakaan merkitystä, niin se on hyvin, hyvin merkityksellinen ja keskeinen näille maille eh, symbolisesti ja historiallisesti, niin Armenialle kuin Azerbaidsanillekin. Vuoristokarapehin aluetta on mm, siellä pidetty niin Azerbaidsanin kuin Armeniankin osalta hyvin tärkeänä ja tämä konflikti vaikuttaa molempiin valtioihin. Jos katsotaan nyt ensin Azerbaitsania, ei saa unohtaa, että Azerbaidsan on menettänyt sodassa 16 prosenttia alueestaan ja tätä pidetään Azerbaidsanissa valtion heikkouden merkkinä. He todella katsovat näin. Ja toinen asia, jota haluan korostaa tämän vuoristokarapah konfliktin suhteen on se, että tätä asiaa on pidetty tällaisen kansallisen sovituksen kysymyksenä. 600 000 ihmistä on tällä hetkellä pakolaisina. Te voitte Äh, nähdä, että mm, verilöylystä on 20 vuotta. Tämä kuva on otettu, tämä suuri juliste, tämä kuva on otettu pakun pakusta. Ja kun katsotaan todella pakolaisia, äh, Karapahista on hyvin suuri joukko pakolaisia, äh, noin 8 prosenttia Azerbaidsanin väestöstä. He eivät ole integroituneet muuhun väestöön ja mm, Azerbaidsanin hallitus haluaa myös pitää heitä pakolaisina, koska näin he voivat tätä kautta painostaa kansainvälistä yhteisöä tämän konfliktin hoitamiseksi. Niin kauan kuin tätä pakolaisasiaa ei ole ratkaistu, mm, konfliktiakaan ei ole ratkaistu, katsotaan Azerbaidsanissa. Jos katsotaan sitten Armeniaa, Armenian tilannetta tulisi korostaa, että Karapahin sodan voitto on merkittävä kansallisen ylpeyden merkki. Se on yksi harvoja myönteisiä asioita, joita Armenian kansalle on aikoihin tapahtunut. Armenialaiset ovat päässeet myös tästä uhriroolista tätä kautta. Heidän historiansahan oli 1900-luvulla ja jo aiemmin sellainen, että he joutuivat usein uhreiksi. Asia on armenialaisille hyvin tärkeää, tärkeämpi kuin, ja se liittyy tietenkin taloudelliseen menestykseen ja maan turvallisuuteen. Armeniahan on Turkin ja Azerbaidžanin välin puristautunut maa ja sille on hyvin tärkeää pitää hallinnassaan Karapa. tärkeämpää kuin löytää yhteisymmärrystä naapurien kanssa. Viimeisten 20 vuoden ajan Armenia on ollut ainakin puolittain eristäytynyt alueella. Voitte nähdä tässä kuvan. Siinä on Armenian kartta ja sitten siihen on lisätty myös vuoristo Karabahin alue ja tämä on erittäin yleinen kuva, jonka Armeniassa voi nähdä ja se osoittaa, miten tärkeä rooli Karabah-kysymyksellä on Armeniassa. Mutta ei tuo kuva ole kovinkaan selvä. Älkäämme unohtako Armenian ja Karapahin äh, monimutkaisia suhteita. Armenian, Armenian ei ole tunnustanut Karabahin äh, itsenäisyyttä. Saman aikaan Armenia äh, edustaa Karapahia tässä rauhanprosessissa, kun Azerbaidžan on vastustanut sen roolia. Eli Armenia on antanut poliittista, sotilaallista, taloudellista tukea vuoristo Karabahille. Karabahin asukkaat saavat armenialaisen passin, mutta samalla ovat riippuvaisia Armeniasta luonnollisesti ja olisi väärin todeta, että Karabahin hallitus, että Armenian hallitus, ei vaan Karabahin hallitus, joutuisi Jerevanissa Armeniassa tehtyjä päätöksiä kunnioittamaan. Armenia on esimerkiksi tiettyä lainsäädäntöä perinnyt Karabahilta ja samoin Karabahista tulee useita johtohenkilöitä. Ja kun ajatellaan näitä linkkejä Armenian ja Karabahin välillä, Armenian presidentti oli vain kuukausi sitten sotilasparaatissa vuoristo Karapahissa mukana, jossa muisteltiin äh, ensimmäisen ja toisen maailmansodan päättymistä ja samalla sitten Susin kaupungin äh, vapauttamista vuodesta Karapahissa 20 vuotta sitten. Entäpäs äh, tämänhetkinen tilanne sitten näiden kahden osapuolen välillä? Azerbaidžan katsoo, että näiden kiistanalaisten alueiden valvonta on palautettava ja ihmiset odottavat, että sota ratkaisee asian, että Azerbaidsan tällä kertaa voittaa. Saman aikaan armenialaiset pitävät tätä konfliktia jo ratkaistuna pitkälti, eikä heillä ole minkäännäköistä aiettaa pyrkiä löytämään mitään kompromissia äh, Azerbaidžanin kanssa. Ja poliitikot äh, Armeniassa äh, eivät myöskään voi tähän ryhtyä. Ei saa nimittäin unohtaa sitä, että äh, oli armenialainen diaspora, äh, joka oli varsin äh, turkkilaisvastainen. Eli tämä siis on hyvin monimutkainen asia ja siellä Armenia on, niin kuin totesin, ollut kyllä puolittain eristyksissä alueella. Miksi minä puhun tästä asiasta näin synkästi? koska kun Azerbaidsanin öljyvienti on lisääntynyt, se on yli 90 prosenttia Azerbaidsanin viennistä, niin Azerbaidsanin tulot ovat lisääntyneet ja samalla se on lisännyt sotilasmenojaan hyvin voimakkaasti. Ja Azerbaidsanin strateginen rooli EUlle, Turkille ja Venäjälle tulee yhä merkittävämmäksi. Azerbaidsanin sotilasbudjetti on ollut jo yli kolme miljardia dollaria vuonna 2011 ja se oli 130 miljoonaa vuonna 2003. Mm, Azerbaidžanin sotilasmenot tänä vuonna tulevat olemaan jo noin 4,4 miljardia dollaria. Tätä on vaikea mitata, laskea, koska nämä sotilasmenot luonnollisesti levittyvät valtion budjettiin eri kohtiin. Mutta kyllä tilanne on sellainen, että tänä päivänä Azerbaidsanin sotilasmenot ovat suuremmat kuin Armenian koko valtion budjetti ja kymmenen kertaa enemmän kuin Armenian sotilasbudjetti ja kahdeksan kertaa enemmän kuin Armenian ja Karabahin yhteinen sotilasbudjetti. Azerbaidžanin merkittävin aseiden tuoja on Israel ja aiemmin tänä vuonna he ilmoittivat hyvin merkittävästä asekaupasta 1,6 miljardia dollaria, mikä saattaa kyllä myös olla varsin merkittävä koko alueen tilanteelle. Siprin vuosikirjasta voi nähdä, että Azerbaidžanin eh, sotilasmenojen lisääntyminen vuonna 2011 oli merkittävin sotilasmenojen lisääntyminen koko maailmassa. Tällä hetkellä Azerbaidžanissa ollaan väsymässä tähän status quoon, tähän pysyvään olotilaan. Siellä Azerbaidžanissa tuntuu siltä, että heidän voimansa on lisääntynyt, valtansa lisääntynyt, mutta se ei heijastu mitenkään tähän Karabakh-kysymykseen. Näin ollen poliittinen eliitti on yhä turhautuneempi ja mm, tällainen sotilaspropaganda lisääntyy. Saman aikaan kuitenkin odotukset ja todellisuus ovat yhä kauempana toisistaan ja Azerbaidžanin ihmiset, kansalaiset, suuri yleisö alkaa puolta sotaa. Ja tämä tietenkin äh, äh, aiheuttaa kovaa painetta hallituksen suuntaan, koska äh, hallitus on tavallaan oman retoriikkansa vuoksi nyt tässä kääntänyt myös ihmiset sodan kannalle. Samalla Armeniassa on tällainen selviytymisajattelutapa, eli Jännitteet ovat lisääntyneet ja ää, kumpikaan osapuoli ei suostu tekemään mitään myönnytyksiä. Tässä yksi sitaatti presidentti Alijeviltä, joka aivan ilmeisesti on todennut, että aserbaidsanalaisten kärsivällisyys ei ole mitenkään rajaton. Ja hän toteaa, että Aserbaidsan on valmis voimatoimiin saadakseen vuoristokarapahin eh, itselleen, jos tarpeen. Tämä eh, sitaatti on vuodelta 2007. Retoriikka on muuttunut myös syksyn 2008 jälkeen. Ja nyt olennainen kysymys onkin eh, se, että onko Azerbaidžan valmis niin kuin presidentti Aliyev on todennut. Onko se valmis? Älkää unohtako sitä, että armenialaiset ovat kuitenkin valvovat aluetta, niillä on siellä voimakas sotilasvalta ja ne ovat hyvin valmiit puolustustaisteluun ja on hyvin vaikea arvioida, riittävätkö Azerbaidžanin nykyiset sotilaalliset voimat todelliseen, todelliseen sotaan, mutta kolmen, neljän vuoden kuluttua, jos asekauppa Israelin kanssa jatkuu ja varustelu jatkuu, niin tilanne voi olla jo täysin toinen. Ja kun puhutaan Armenian kannasta, ei saa unohtaa paitsi Armenian sotilasvoimia myös poliittista tukea Venäjältä. Vuoristo Karabah on kaikkein tärkein väline, joka Venäjällä on suhteissaan Armenian. Presidentti Medvedev pyrkii joihinkin toimiin, jotta Venäjä olisi tukenut näiden jäätyneiden konfliktien sulattamisessa entisellä neuvostoalueella, mutta Venäjä ei tässä onnistunut enkä usko, että Venäjä suostuu mihinkään yksipuolisiin muutoksiin tässä konfliktissa. Kuitenkin jännitteet lisääntyvät ja kasvavat, ja tämä voi tietenkin olla myös Venäjälle osittain hyödyksi. Yksi heikkous Azerbaidsanilla on nimittäin alueen vakaus on sille tärkeää. Azerbaidsan on tiukassa, tiukasti riippuvainen kyvystään viedä öljyä ja jos tulisi jotain iskuja vaikkapa näihin öljyterminaaleihin tai öljyputkiin, niin muun muassa Baku Tiblisi putki on äärimmäisen tärkeä ja nämä muut putket, joten jos niihin iskettäisiin eikä Azerbaidžan enää voisi viedä öljyä, niin se olisi sille luonnollisesti kova isku. Tässä pikkuhiljaa päätän esitystä, niin, niin kuin totesin, jännitteet ovat kasvaneet. Ja tämä saattaa merkitä sitä, että Azerbaidžan on valmistautumassa sotaan, että se pyrkii tämän konfliktin samaan johonkin päätökseen. Ja luonnollisesti sitten paine äh, kansainväliseltä yhteisöltä säilyttää Karabah-kysymys agendalla. Äh, kyllä äh, poliittisesti poliittiselle eliitille Azerbaidsanissa Karabah-kysymys on edelleen suuri riski, koska ei ole varma, että Baku saa tällaista neutraalia suhtautumista Venäjältä. Ja sitten jos katsotaan Alievia, voisiko hän ottaa riskin ja ryhtyä tähän konfliktiin, jos hän ei ole varma sen lopputuloksesta. Mutta niin kuin sanoin, tämä on dynaaminen prosessi. Ja mitkä ovat näkymät tällä hetkellä? Näkymät tällä hetkellä rauhanomaiselle konfliktin ratkaisulle ovat aika huonot. Jos Azerbaidžan nyt ryhtyy hyvin laajoihin sotilastoimiin saadakseen palautettua nämä alueet, se nähdään tulevina vuosina, mutta tämänhetkinen tilanne ja jännitteiden kasvu on todennäköistä nyt tällä hetkellä ajatellaan nyt alueen muita maita, esimerkiksi Iranin tilannehan on yhä myrskyisämpi. Ei kuitenkaan ole mahdotonta, etteikö tästä syntyisi täysimittainen sotilaskonflikti. Ja tämä on nyt yhä todennäköisempää. Jos kansainvälinen yhteisö, sen sitoutuminen on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä, jos haluamme välttää sodan huomenna. Kiitos. Merci, monsieur Samut. Kiitoksia ja sitten, herra Samut. I will, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen keskittymään lähinnä siihen rooliin, jonka Euroopan unioni voisi omaksua tämän konfliktin ratkaisussa, mutta sanon myös pari sanaa itse kokonaistilanteesta. On tärkeää muistaa, että vaikka vuoristokarabahin ristiriita on jatkunut, tai konflikti on jo jatkunut lähes neljännes vuosisadan, sen luonne on muuttunut. Se alkoi etnisenä konfliktina äh, Neuvostoliiton etäisessä kolkassa 80-luvulla. Äh, se, se kattaa kaksi äh, kansaa, Armenian ja Azerbaidsanin ja alueen asukkaat alue on erittäin tärkeä strategisesti eh, energian kannalta, energiareittien kannalta. Sillä on rajat Iranin, Turkin ja Venäjän kanssa. On tärkeää ymmärtää, että nämä kolme maata, niillä on pitkät historialliset, poliittiset ja taloudelliset eh, suhteet tällä alueella ja ovat kiinnostuneita siitä, mitä siellä tapahtuu. Ongelman ytimessä on nyt turvallisuus, väestön turvallisuus eh, itse konfliktialueella – ja konfliktin ratkaisu, rat, ratkaisua yrittäessä meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Täytyy ottaa huomioon paitsi itse Azerbaidsanin ja Armenian turvallisuus, myös ulkopuolisten osapuolten turvallisuus. Jos vuoristokarapahin konflikti puhkeaa uudestaan, niin se tulee olemaan paljon vaarallisempi ja pahempi seurauksiltaan kuin 90-luvulla. Kuten on jo sanottu, niin tällä alueella on paljon aseita. Molemmat maat ovat paljon valmiimpia sotaan kuin 20 vuotta sitten. Kaikki nämä elementit ovat omiaan tekemään eskalaatiosta todella riskaapelin. Alue on tällä hetkellä EUn lähinaapurustoa. Jopa rajallinenkin sota vuodesta Karabahissa uhkaisi EUn intressejä haluamme pitää tämän alueen avoimena energiareittinä. Humanitaarinen seuraamus olisi erittäin korkea, sillä olisi seuraamuksia Euroopan unionille, ja me emme pystyisi välttämättä vastaamaan siihen. Riski suurenisi vielä entisestään, jos kolmannet osapuolet puuttuisivat asiaan tavalla tai toisella. Ja sen vuoksi Euroopan unionin etujen mukaista on se, että konflikti saadaan ratkaistua niin pian kuin mahdollista siitä on, on selvä, entistä selvempää se, että ei enää riitä se, että vain pidämme aisoissa tätä konfliktia, koska konflikti ei ole mitenkään jäätynyt. Ihmisiä kuolee kontaktilinjalla jatkuvasti ja alueen turvallisuustilanne on sellainen, että tilanne ei ole kestävä. Euroopan unionin täytyy siis vankasti lähteä löyt- etsimään pitkäaikaista ratkaisua. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että EUn pitäisi korvata vuonna 1992 äh, etyj-prosessia tulla korvaamaan, mutta EUn täytyy tukea tätä etyj-prosessia. 20 vuoden kuluttua on aivan kohtuullista lähteä tarkastelemaan tätä strategiaa, Minskin ryhmän strategiaa. EU voi varmasti auttaa vaikuttaa tässä prosessissa ilman, että se olisi suoranainen osapuoli. On erilaisia välineitä, joita meillä on käytössämme. EUlla on muun muassa erityisedustajan ja Lafortin nimittämisen jälkeen parikin asiaa on tapahtunut. Ensinnäkin mandaatti on nyt paljon selvempi Tämä, se kattaa myös Karabahin konfliktin ja siinä mukana olon. Tällä edustajalla on paljon ähm, kokemusta alueesta ja se varmasti auttaa EUta toimimaan siellä. Jopa parlamentti Euronest-mekanismin kautta voi nyt ö, olla mukana molempien, molempien osapuolten pakeilla. Ja me olemmekin menestyksekkäästi tavanneet sekä Armenian että Azerbaidsanin edustajia, ja tämä on erittäin hyvä asia, kun halutaan luottamusta rakentaa. Pitkien, pitkien odotusaikojen jälkeen komissiolla on nyt delegaatiot, edustustot molemmissa maissa, ja ne osallistuvat kumppanussopimuksien ähm, neuvotteluun. On myös erilaisia kansalaisuusmekanismia, kansalaisyhteiskuntafoorumi, äh, ähm, itäisen naapuruusmekanismin puitteissa. Mutta lähestymistapoja tulisi harmonisoida niin, että eri elementtien vahvuuksien varaan pitäisi vahvistaa ja pitäisi varmistaa se, että kaikki ne ponnistukset, joita, joihin ryhdymme, ovat toisiaan tukevia. Haluaisin käsitellä näitä luottamuksen rakentamistoimia, koska mehän kuulemme paljon puhuttavan siitä, kuinka EU voisi auttaa luottamuksen rakennustoimien kehittämisessä. Tämä on tietenkin hyvin tervetullut kehityskulku, mutta on tärkeää ymmärtää hyvin, että mitä nämä luottamuksen rakennustoimet ovat ja mitä niillä voidaan saavuttaa ja mitä taas ei. Luottamus, toi, luottamuksen rakentamistoimet eivät ole mikään yleislääke sinään, eikä niistä pidä tehdä vaihtoehtoa todelliselle rauhanprosessille. Niitä täytyy kehittää käsi kädessä rauhanprosessin kanssa. Aivan kuten viime viikolla Azerbaidsanin ulkoministeri äh, teki selväksi, niin ainakin yksi osapuoli ei ole valmis hyväksymään luottamuksen rakennustoimia, jos pitävät niitä ponnistuksena lujittaa vain status quota. Suurin osa näistä toimista edellyttää molempien osapuolten myöntymisen. Jos tämä voidaan turvata, niin täytyy pohtia mikä, mikä on näiden toimien sovellusala. No sovellusala on rajaton. Jos EU päättää lähteä luottamuksen rakentamistoimiin, niin sen täytyy kuitenkin voida esittää osapuolille sellainen ohjelma, joka kehittyy sitä mukaan, kun luottamusprosessitkin kehittyvät. Meidän täytyy pyrkiä välttämään kaikenlaisia poliittisia väärinkäsityksiä ja täytyy luoda parhaat olosuhteet neuvotteluille, jotta ne voivat me, mennä eteenpäin menestyksekkäästi. Ja jos ja kun jonkinlainen läpimurto neuvottelussa saadaan, niin näiden mekanismien täytyy äh, auttaa konsolidoimaan äh, sopimuksia ja mekanismeja, yhteisiä mekanismeja. Äh, luottamuksen rakennusmekanismien täytyy Äh, auttaa molempia osapuolia ja kaikkia tasoja. Jotkut kohdistuvat ruohonjuuritasolle äh, ja yhteisöjen tasolle, mutta toiset taas kohdentuvat äh, niihin poliittisiin tahoihin, jotka ovat konfliktien takana. Jotkut toimet ovat sellaisia, että niiden tulisi puuttua myös yksilöiden turvallisuushuoliin ähm, ja yhteisöjen ja toisten taas valtion turvallisuushuoliin tässä asiakirjassa, jonka olen esittänyt teille taustamateriaaliksi, niin tässä olen luotellut kymmenen käytännön suositusta, toimintasuositusta, joihin voitaisiin ryhtyä, jotta voitaisiin tukea tätä konfliktinratkaisua. Ne lähtevät sisäisestä koordinaatiosta, siis EUn ponnistusten koordinaatiosta, siihen, että otetaan mukaan sotilaat, kansalaisyhteiskunta, parannetaan ja parannetaan tätä prosessia erilaisia prosesseja laajemmassa turvallisuus, turvallisuuspyrinnön puitteistossa. Toisaalta EU ei tarvitse odottaa ketään, se voi toimia yksipuolisesti, mutta toisissa tilanteissa taas molempien osapuolten myön, myöntä, myönnytyslupa tarvitaan. Vaikka erilaisia lausuntoja on ilmaistu siitä, kuinka EUn panosta on arvostettu, niin molempien EUn täytyisi saada paljon vahvempi viesti sekä Azerbaidsanin että Armenian hallituksilta siitä, että ne haluavat todella EUn mukaan tähän konfliktin ratkaisuun ja myös luottamuksen rakentamistoimiin. Meidän täytyy kuulla tämä selkeämmin, kovemmalla äänellä. Voitaisiin sanoa, että on muitakin kuin konfliktin osapuolet, jotka eivät ole tyytyväisiä siihen, että EU on mukana tällä alueella. Täytyy tehdä selväksi se, että että kyllä EU tulee olemaan mukana entistä enemmänkin, jotta saataisiin Karabahin konflikti ratkaistuksi, erityisesti jos osapuolet myös pyytävät sitä erikseen. Puheenjohtaja, Vuoristokarabahin konflikti on uhka Euroopan unionin rajoilla. Sillä saattaa olla vakavia seuraamuksia, jotka ulottuvat paljon tämän alueen ulkopuolelle. Konflikti riskeeraa asettaa uhanalaisiksi useita EUn hankkeita, ja siksi on vain puolusteltavaa, että EU on mukana ratkaisemassa konfliktia, jos kohta se ei välttämättä ole suoranaisesti rauhanprosessin fasilitaatiomekanismissa mukana. Kiitoksia. Nämä ovat aika kielteisiä kuvauksia kuitenkin tuli hiukan ajaton aihetta EUlle ja seuraavaksi tietysti sitten Euro, EUn erityisedustaja kertoo diplomaattista puolesta. Miten EU voi vaikuttaa? Philippe Lefort. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt käyttää hyväksi näitä nykyaikaisia tiedotusvälineitä varmasti. Tämä nyt No ei haittaa, jos se onnistuu. Yritetään. Joten kolme kohtaa ihan nopeasti yritän pitää kiinni minulle myönnetystä ajasta. Ensin äh, jostakin peruskysymyksistä koskien rauhanprosessia, koska minun mielestäni pitää muistuttaa niistä aina säännöllisin väliajoin niin, että on selkeä kuva siitä, mistä puhutaan pyydän anteeksi, että olen ehkä pitkästä tässä alussa, mutta on tärkeää muistuttaa tällä hetkellä äh, on poliittista suuntaa EUn rauhanprosessissa ja joitakin täydennyksiä sille, mitä asiantuntijat ovat sanoneet meidän arvioistamme tästä tilanteesta ja miten se mahdollisesti kehittyy jatkossa. Rauhanprosessi prosessia johtaa niin kutsuttu Minskin ryhmä ja se ei ole koskaan kuitenkaan kokoontunut Minskissä, vaan tässä on 11 maan ryhmä, jotka rauhan konferenssille ovat antaneet tietoja, joka taas, jonka piti antaa näitä tietoja Minskiin päin, mutta ei koskaan tapahtunut. Ja sitten 92, 94 oli sotatilanne ja sitten oli tulitauko, josta Venäjä neuvotteli kaiken kansainvälisen toimen ulkopuolella. Ja sitten vuodesta 1996 Minskin ryhmälle perustettiin puheenjohtajaryhmä. Se on USA, Ranska, Venäjän federaatio ja tällä hetkellä se osallistuu tähän rauhanprosessin neuvottelijana. Tämä on erittäin poliittinen formaatti, koska aktiivisessa vaiheessa voidaan todeta, että se yhteispuheenjohtaja valtion presidentti tai siis äh, USAn kanssa toiminta jossain kohtaa melkein sai aikaan jo rauhanprosessin ja aikanaan se perustui mm, maa-alueen jao vaihdolle. Sitten syntyi hirvittävä katastrofi. Parlamentissa armeissa tapahtui murha. Tämä osoitti missä määrin kahden maan johtajat ottavat riskejä näissä neuvotteluissa. Se pitää pitää aina mielessä. Sitten oli tällainen ranskalainen vaihe Sirakin kaudella 2002 2003-2004 vuosina ja sen jälkeen 2010 venäläinen vaihe, erittäin aktiivinen vaihe presidentti Medvedev oli aktiivisesti itse mukana useissa eri kokouksissa, joita pidettiin vuosina 2010-2011 aina tämän vuoden alkuun saakka. En nyt mene yksityiskohtiin, koska aikaa ei ole niin paljon, mutta teidän pitää ymmärtää, että tämä prosessi on saanut aikaan rauhansuunnitelman tai käsitteen tällaisesta, tai luonnoksen Madridissa. Näitä käsitellään ensimmäistä kertaa Madridissa ja sitten sen jälkeen tätä prosessia on muokattu moneenkin otteeseen. Nämä periaatteet ovat siis tietysti, tämä on kaikki salaista tietoa, mutta sisältö on kuitenkin julkisesti esitetty kolmen valtionpäämiehen toimesta toimesta 2010 vuonna G8 huippukokouksen yhteydessä esimerkiksi Aquilassa ja Musvokassa, joten näistä periaatteista nyt on kysymys. Kartasta hiukan saatte paremman kuvan. Ensimmäinen periaate on se, että menetetyt alueet palautetaan Karavahille, siis Azerbaijan alueet, ne eivät ole kiistanalaisia, ne ympäröivät entistä Karabahin autonomista aluetta neuvostoton aikana. Se seuraa idässä alue, siis rajoittuu Vuostokarabahin. Armeijat kutsuvat tätä turvallisuusalueeksi, Minskin ryhmä ja EU kutsuvat näitä miehityksen alueiksi. Tämä on ensimmäinen periaate. Sitten toinen periaate, väliaikainen asema, pohjo, Vuostokarabahin, joka takaa turvallisuuden ja itsehallinnon Kolmanneksi käytävä, joka liettää Armenian puolustokarabanin tätä, kun se on usein käytäväksi tämän kaikkein kapein kohta alueella, joka erottaa Armenian Karabahista. Ja täällä juuri on olemassa tie, jota paljon käytetäänkin, ja sieltä tämä käytävä löytyy. Sitten lopullinen asema Karabahille, joka määriteltäisiin sitten tulevaisuudessa – ja sitä ilmaisisi eh, juuristi sitova tahdon ilmaisu, ja se olisi siis todellakin juridisesti sitova. Voimme todeta, että kansanäänestyssana ei kuitenkaan löydy tästä sanastosta, ja se on aivan tahallinen valinta, ei myöskään itsemääräämisoikeus. Sitten kaikkien kotoaan siirtymään joutuneiden henkilöiden oikeus palata koteihinsa ja kansainvälinen turvallisuustakeet ja rauhan turvaaminen. Tietenkin yksityiskohta löytyy sitten nämä paikat, mikä tämä tällainen käytävä on, kuinka leveä se esimerkiksi on, miten rauhaa äh, ylläpidetään, turvataan, mikä asema tulevaisuudessa annettaisiin kansan vapaalle ilmaisumahdollisuudelle vuosistokarapessa, tapahtuuko tämä kahden, kolmen vuoden kuluttua vai vuosisadan jälkeen vaiko koskaan. Tulevaisuus on sinällään jo epämääräinen käsite. Entä mikä aikataulu sitten sille, että pakolaiset voisivat palata samoin alueelle kotoa siirtymään joutuneet ja mikä miten määritellään lopullinen asema vuoristo Karabahilla. Kaikki nämä kysymykset ovat sellaisia, joista ahkerasti keskustellaan Minskin ryhmässä ja kahden osapuolen kesken tietenkin myös. Ja tällä hetkellä tämä juuri liittyy näihin neuvotteluihin ydinasioina. Sitten joitakin kysymyksiä EUn asemasta tässä prosessissa. EU ensin hiukan taustoista EUn politiikassa. Tällä hetkellä kyse on olemassa kaksi perustavanlaatuista tekstiä, jotka ovat tavallaan lakitaulu asiassa EUlle. Neuvoston päätelmät 27. helmikuuta 2012. Tämä on jäsenvaltion valtion saatu mandaatti, samoin päätöslausuma Euroopan parlamentista, erityisesti se, joka koskee neuvotteluita assosiaatiosopimuksista Armenian ja Azerbaidsanin kanssa päätöslauselmat 18.4.2012. Ja kommentoin näitä kahta tekstiäkin kohta. Tietysti mm, yksi politiikan väline on erityisedustaja, hän ei kuitenkaan ole ainoa. Samoin eh, tähän liittyy ohjelmat, joita olemme kehittäneet, jotka olemme antaneet näiden osapuolten käyttöön luottamuksen rakentamistoimena – voimme verrata näihin resursseihin. Ja tavallaan myös eurooppalainen malli sinällään, sehän perustuu kompromisseihin ja pragmaattisten ratkaisujen löytämiseen. Erityisesti halutaan, että konfliktista kärsinyt väestö hyötyy tästä näin. Sen jälkeen voidaan luoda olosuhteet ilmapiirin muutokselle ja sitten mahdollisesti voidaan löytää myös poliittinen ratkaisu mukaan lukien alueet, joilla alun perin oikein ei uskoisi ratkaisua löytyvän, koska vihamielisyys on niin suurta ja syvää. Tällaisahan Euroopankin historia on. Me ehkä olemme oppineet jotakin ja on perustettu tällaisia mekanismeja, vaikkakin tilanteet vaihtelevat. Ehkä on kuitenkin hyödyllistä tätä, tätäkin tutkia. Sitten yksi tärkeä kohta tällä alueella usein helposti syytetään kaksoisstandardien käytöstä Haluaisin täsmentää kuitenkin, että mitään kaksostandardeja ei ole. Me, nämä normit, joita käytämme, on YK peruskirja, Helsingin periaatteet ja Pariisin peruskirja. Luonnollisesti tilanteet ovat erilaisia konfliktista toiseen Balkanin alueella, Georgiassa – tai Vuoristokarabahissa, mutta periaatteet ovat kuitenkin samoja. Ja haluaisin tämän sanoa mahdollisimman selvällä tavalla. Ja se, että noudatetaan periaatteita Euroopassa, tämä tarkoittaa meille sitä, että tätä kautta me voimme puolustaa, että tämä on meille tai väkivaltaisuuksia vastaan. Siis mitään kaksoistandalia ei ole. Sitten hiukan neuvoston loppupäätelmistä. Te tunnette ne varmasti. Ehkä jopa muistattekin niitä. Nämä ovat erittäin ajankohtaisia edelleenkin. Edistys on varsin heikkoa neuvotteluissa Armenian ja Azerbaidžanin välillä. Se huolestuttaa meitä. Minskin ryhmän tuki, Madridin periaatteet ovat tärkeitä. Tietysti sitten on keskusteltu myös Minskin ryhmän kokoonpanosta tietysti Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, koska tietysti piti toimia niin, että piti säilyttää, pitikö siis säilyttää tämä kokoonpano vai korvaisiko EU Ranskan tässä formaatissa vai mikä muoto otettaisiin käyttöön. Me kuitenkin olemme arvioineet, että tässä olemme yksimielisiä kaikkien jäsenvaltioiden toimijoiden kesken, nimittäin kun e, esittää kysymyksen Minskin ryhmän kokoonpanosta, niin silloin kyllä avataan varsinainen Pandoran lipas. Silloin saadaan kyllä ottaa vastaan kaiken maailman ehdokkuuksia, erityisesti naapurimaista alueella. Ja sitten keskusteltaisiin hiukan väärästä kysymyksestä ja vaarana on silloin se, että koko Madridin konsensus vaarantuu. Jos kosketaan tähän formaattiin, silloin voidaan menettää paljon ja tällaisen riskin meillä tällä hetkellä ei ole varaa. Kaikki asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa mm, jännitteistä alueella, mm, Euroopan toimielimet tietysti jakavat tämän käsityksen. Me haluamme antaa tukeamme luottamustoimien kautta. Sitten EUn täytyy saada ehdoton pääsy vuoristo Karabahin alueelle. Tästä on kirjoittu paljonkin monissa osapuolimaissa mietitty, mitä EU tällä oikein tarkoittaa, että sen pitäisi ehdottomasti päästä alueelle ilman mitään esteitä ja ehtoja. Tämä on kuitenkin ihan e- e- selvä kanta meille, koska me olemme mukana rahallisesti, me haluamme myös päästä alueelle, josta on kyse. Alueelle pääsyyn meillä ei ole mitään mandaattia kansainvälistä yhteistyötä. Minskin ryhmällä kylläkin on mandaatti mennä alueelle etyiltä. EUn ainoa mandaatti on ehkä osapuolten tahto. Joten pyydämme osapuolia ilmaisemaan tätä tahtoa. Näin ei vielä ole kuitenkaan tehneet. tietysti tämä turhauttaa meitä kaikkia. Koska he ehkä sanovat, että minä puhun tästä aiheesta, mutta en ole koskaan vieraillut siellä ja sama, sama koskee vähän EUn puoltakin, koska se vaikutelma, että on tällainen runsas tarjous, kukaan ei kuitenkaan siihen vastaa kansainvälistä yhteisöstä yleisesti ottaen. Sitten yksi luottamus parantava toimi, jota liittyy, tästä puhutaan myös eilisessä kahden Minsk, kolmen Minskin ryhmän puheenjohtajan asiakirjassa mitä hyötyä saattaisi olla rauhanomaisesta kaukonalusta, joka liitetään isostulen niin keinoin EU-hun, varmistetaan liikkuvuus, tehostetaan koulutusta ja saataisiin näin miten siis kaikki voisivat hyötyä, jos kaukasean aluetta jälleenrakennettaisiin ja EU päärahoittajana ja naapurina osallistuisi tähän toimintaan isolla osalla tällä alueella, samoin Balkan alueella. Me olemme aloittaneet tällaisen työn jo, ja se on tietysti pitkän aikavälin työtä. Ei sitä voida hoitaa yhdessä ainoassa konferenssissa, vaan tässä on tietynlainen tarkka suunnitelma alueen jälleenrakentamisesta. Ja tämä on mielestäni meiltä hyvä positiivinen panos konfliktiratkaisua varten. Sitten vielä Euroopan parlamentin päätöslauselmasta. neuvostokomissio, heidän pitäisi osoittaa, että neuvottelut asetusopimusta liittyvät uskottaviin sitoumuksiin, jotta saadaan huomattavaa edistystä kohti ka- vuostokarabahin konfliktin ratkaisua. Tämä on hyvä merkki minun mielestäni. Täällä asiantuntijat puhuivat siitä, että on välttämätöntä käyttää poliittista vipuvoimaa hyväksi osapuolten suuntaan, koska suunnitelmahan tunnetaan, Madridin periaatteet ja formaatti sitten taas Se on saanut aikaan se, mitä pyydettiinkin. Se on tavallaan ääni tilanteen ulkopuolella ja se osoittaa puolten poliittista tahtoa ja niiden pitää osoittaa, minkälaisia etuja tilan, äh, konfliktin syntyisi ja miten voidaan hyötyä myös lähentyistä EU-hun, niin silloin pitää mahdollisimman paljon ponnistella konfliktin ratkaisuksi. Tässä äh, ja Euroopan parlamentti käsittelee asioita päätöslauselmassaan varsin selkeällä tavalla, vakavalla tavalla. En halua teitä nyt pitkästyttää yksityiskohdalla koskien tätä mandaattia, siihen voidaan palata myöhemmin. Sitten jonkin verran tämänhetkisestä tilanteesta asiantuntijat tässä puhuivat vahingossa tapahtuvan sodan riskistä keski- ja pitkällä aikavälillä me olemme kyllä samaa mieltä tästä. Riski ei ole välitön. Näkee aivan hyvin, että on tällaisia mm, jännitteisempiä vaiheita. Tämä, ei, tässä tämä konflikti sinällään on jäätynyt, vaan ratkaisu on vaan jäätynyt. Ähm, mutta riskit siitä, että palataan sotilaskonfliktiin tiiviiseenkin sellaiseen tämä, kaikki, tämä vaara tuntuu olevan aika hyvin kontrollissa, mutta kuitenkin se on ihan reaalinen mahdollisuus. Joko tapahtuu vahingossa jotakin tai sitten syntyy jotakin mullistuksia, geopoliittisia mullistuksia alueella. Tämä on potentiaalisesti erittäin vaarallinen konflikti ja voi aiheuttaa suurta epävakautta kansainvälisessä järjestyksessä, tai on erittäin vaikeaa myös Euroopasta käsin hoitaa, siksi tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys kaikille alueille, jotka haluavat tämän asian kehittyvän oikeaan suuntaan. Nyt olemme kuitenkin sellaisessa tilanteessa, missä molemmat osapuolimaat, heillä on oma vaihtoehtonsa tilanteeseen, ja vaikkakaan tätä ei ole virallisesti ilmaistu, niin huomaa, että Azerbaidžan kohdalla esimerkiksi maa on sellaisessa yliasemassa suhteessa Armenian, että aika vahvistaa Azerbaidžanin asemaa ja aikanaan sitten Armenia ei enää pysy perässä. Ja Armenian puolella on ihan loogista, että vastustetaan tilanne, tilannetta. Sekin liittyy tavallaan psykologisiin tekijöihin, josta herra Samus puhui. Hän puhui armenialaisten kollektiivisesta psykologista. En sitä nyt halua itse kommentoida, mutta yhdyn kyllä täysin hänen kommentteihinsa No mitä sitten pitäisi tehdä konkreettisesti? Ensinnäkin ei pitäisi olla epätoivoinen ja luopua toivosta. Siis tässä on olemassa rauhanprosessi, ne eivät ole mitkään kauppaneuvottelut, vaan tämä on väkivaltaista, tun, emotionaalista, joskus brutaalia. Se on aina vuosistorataa, joskus mennään vähän liian pitkälle, mutta mielestäni kuitenkin pitää yrittää. Ensinnäkin pitäisi yrittää välttää kaikin keinoin sotilaskonflikti, koska siinä vaiheessa sitten kaikki työ, jota on ehkä saatu aikaan, tuhoutuu täysin välittömästi. Sitten toiseksi pitää yrittää tehdä prosessista vakaampi, tuottavampi, näkyvämpi. Tätä työtä meidän pitää täällä EU:ssa viedä eteenpäin. Minskin ryhmän välittäjien avulla pitää yrittää myös välittää sellainen ajatus kansalaisille, että on vaihtoehtokin olemassa. On, on toinen keinokin kuin, että saa salaampujan kuulan kallonsa. Ja, <clears throat> niin. Sitten tässä on kaksi välinettä, jota voimme käyttää. Luottamusta rakentavat toimet, sotilaalliset sellaiset, Pitää ehdottomasti päästä tästä tilanteesta eroon, jossa molemmat osapuolet ovat samaa mieltä periaatteessa tutkimusmekanismista koskien näitä yhteyslinjoja esimerkiksi Georgian asema-alueella. Ja saavoin ihmisten välistä luottamusta tarvitsee tehostaa. Tällä hetkellä yhteiskunta kuitenkin on alueella heikko tai lähes olematon. Sitten pitäisi myös voida osoittaa, miten rauha voisi myönteisesti vaikuttaa. Se rauha on vaikea, aikaan saatana, vaikea saada aikaan näiden kahden osapuolen välillä. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron kollegoille, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Herrat Sabernör pyytäisin häntä puhumaan lyhyesti, koska hän johtaa valtuuskuntaa Azerbaidsanin, Armenian ja Georgian suhteesta. Ja sitten sen jälkeen muut saavat puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Haluan korostaa sitä, että molemmat osapuolet ovat Euroopan unionin tärkeitä kumppaneita ja olen hyvin huolissani viimeaikaisista kehityskuluista vuoristo Karapahissa. Tässä on vaaratilanne paitsi näille maille, koko alueelle ja toivon, että Armenian ja Azerbaidsanin ulkoministerit kunnioittavat sitoumuksiaan ja pyrkivät rauhanomaisesti tämän konfliktin ratkaisemaan. Luonnollisesti tarvitaan molempien osapuolien välistä viestintää sekä so- sovittelua ja olen iloinen siitä, että Euronest yhteistyön puitteissa Azerbaidžanin ja Armenian osapuolet ovat jo jatkuvasti yhteydessä toisiinsa ja toivon, että näin maiden väliset yhteydet vahvistuvat. Tämä ei ole suinkaan ainut panos, jonka Euroopan unioni voi antaa tämän vuoristokarapahin konfliktin ratkaisemiseksi. Tuen täysin sitä, että Euroopan unioni on tiukasti mukana tässä rauhanprosessissa Madridin periaatteiden sekä Helsingin periaatteiden mukaan niin, että kansojen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja konfliktit pyritään ratkaisemaan aseettomasti toivon, että Armenia ja Azerbaidžan mahdollisimman pian saavat sovittua pääperiaatteesta, niin, että saadaan otettua ensimmäinen askel, jota sitten nämä seuraavat muut perusperiaatteisiin perustuvat askeleet. Tämä olisi tärkeää koko alueen ihmisten kannalta. Kiitos.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 Todella hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. Me olemme tänään keskustelleet äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Ei kyse ole yksinomaan tarkkaampujista ja panssareista. Ei vaan meidän kaikkien täytyy huolehtia siitä, että molempien maiden kansalaiset lähentyvät ja että saadaan tällaisia luottamusta herättäviä toimia niin, että ihmisten väliset yhteydet todella vahvistuisivat. Ensimmäinen kysymys, jos katsotaan tätä yleistä keskustelua aiheesta, minkä, millä tavalla maissa näistä asioista keskustellaan? Mikä on ihmisten käsitys tästä vuodestokarapahin kysymyksestä? Tätä kysyn ihan, ihan siksikin, että minkälaisia yhteyksiä todella alueella ihmisten välillä on. Euh, Madame Nicolai, également vice-présidente. Nicolai myös varapuheenjohtaja. Also prefer to, to speak. Niin, minäkin haluaisin puhua romaniaa, koska tämä on niin arkaluontoinen aihe. Täällä on paljon kuulijoita ja haluan nyt puhua ilmaista itseni mahdollisimman selkeästi. Ensinnäkin meidän tulisi olla tyytyväisiä näinkin objektiiviseen asenteeseen, joka ilmeni asiantuntijoiden puheenvuoroista. Useinhan tämä aihe on hyvin intohimoja herättävä. Siitä keskustelevat joko asiantuntijat tai poliitikot, jotka valitsivat yhden tai toisen puolen. Olen tyytyväinen siihen, että pyrimme nyt löytämään ratkaisua Eli ratkaisua kysymykseen, mitä meidän täytyy tehdä. Ja siksi me käymmekin tätä keskustelua täällä tänään. Olen kuunnellut asiantuntijoiden ehdotuksia ja pidän niitä kiintoisina. Mutta hyvät kollegat, meidän täytyy pitää mielessämme tiettyjä, tietyt realiteetit. Me ymmärrämme sen, että näiden ihmisten täytyisi päästää ikään kuin irti menneisyydestään tai, ja muokata uusi tulevaisuus itselleen. Meidän tulisi löytää sellainen ratkaisu, joka kenties ottaisi huomioon myös EUn intressit. Molemmat maathan ovat EUn naapureita ja tähän keskusteluun ottaisinkin mukaan myös Georgian, koska koko Kaukasuksen tilanne on erittäin ää, äh, hankala. Jos me haluamme löytää ratkaisun niin täytyy muistaa, että alueella on monia paikkoja, jotka eivät ole varsinaisesti tunnettuja demokraattisista periaatteistaan. Muun muassa valko on sellainen. Meidän täytyy hankkiutua eroon näistä vanhoista käsityksistä, vanhoista periaatteista. Me emme toistaiseksi ole saaneet aikaan ratkaisua. Nythän on mennyt jo 25 vuotta ja alamme tässä hiukan menettää uskottavuutta tämänhetkinen tilanne Kaukasuksella ja Väli-Aasiassa mm, ei kiinnosta kauhean monia ihmisiä, mutta sen pitäisi. Tällä hetkellä näiden kahden maan lisäksi, jotka ovat mukana konfliktissa, niin on kaksi tärkeää toimijaa, Venäjä ja Iran, ja ne ovat er-, erittäin lähellä Armeniaa. Myös Israelin ja Iranin käymä diskurssi on kaikkien korvilla. Saattaa käydä niin, että emme pysty välttämään sotaa ja sen vuoksi Euroopan unionin tulisi kiinnittää tähän asiaan erittäin tärkeää huomiota. Mutta Euroopan parlamentilla vuoden 2010 päätöslauselmassa olemme esittäneet selkeän kannan. Olemme todenneet, että jos Euroopan unioni haluaa olla mukana tällä alueella, jos se haluaa esittää jotain tärkeää roolia, sen täytyy tuoda sen täytyy ottaa huomioon useita intressejä, rajaintressit, turvallisuusintressit ja taloudelliset intressit. on, on muistettava, että nämä, nämä maat ovat antaneet Euroopan unionille mahdollisuuden ratkaista energiariippuvuusongelmansa, joten meillä täytyisi, meidän täytyisi osoittaa proaktiivista asennetta. Ja tällaista proaktiivista asennetta voisi pönkittää sellainen väline, joka on muuallakin toiminut, nimittäin vakaussopimus, mm, joka ottaisi huomioon myös Georgian ja äh, Azerbaidsanin ei vain Armeniaa. Ja myös Madridin periaatteet ovat tärkeitä, koska Minskin ryhmä nyt ei ole kauheasti saanut aikaan. Olen kuitenkin iloinen tästä keskustelusta. Merci, euh, monsieur Palitski. Kiitoksia sitten edustaja Valeskis. Thank. Kiitos. Kiitos näistä hyvin kattavista esityksistä. Kaksi lyhyttä kysymystä. Onko olemassa poliittisia voimia, poliittisia johtajia Bakussa, Jerevanissa? Emme tietenkään varmaankaan tässä nyt äh, toivo mitään äh, poliittista muutosta Bakuun, minä sitä tarkoitan. Mutta onko olemassa ihmisiä, onko poliitikkoja, korkearvoisia poliitikkoja, jotka voisivat löytää ratkaisun. Sitten tietenkin Venäjä, Turkki, Iran, nämä paikalliset, alueelliset voimat. Entäpä maailmanlaajuisesti ajatellen vaikkapa Kiina? Onko Kiina esimerkiksi täysin samaa mieltä kuin Euroopan unioni vai onko siellä jotain erimielisyyksiä? Monsieur Tarant. Sitten herra Tarant. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys herra Lefolle erityisedustajalle. Sain tässä vastikään tiedon, että huolimatta siitä, että vuodesta Karapahin konflikti on käynnissä, niin Slovakia, Tsekki, myös Itävalta, Puola ja Saksa edelleen myyvät sotilaskalustoa konfliktiosapuolille, erityisesti Azerbaidsanille. Vaikuttaako tämä teihin, teidän roolissanne Euroopan unionin erityisedustajana mitenkään. Ja eikö tämä kaupankäynti mielestänne ole sääntöjen vastaista? Nämä säännöthän jäsenvaltioissa on hyväksytty, mitä asekauppaan tulee. Ja toiseksi, kun ajatellaan tätä parlamentin valiokuntaa, pitäisikö meidän mahdollisesti ottaa tämä asia esiin etujärjestön kanssa ja pyytää heitä siirtämään Minskin prosessi Minskistä mm, siellä tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Kiitos sitten Tänök. Thank you, General. Much has been... Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on jo aika paljon sanottukin, joten pari kommenttia vain. Ensinnäkin niin Euronestin varajäsenenä valitettavasti toiveeni eivät ole vielä täyttyneet ja olin esittelijänä naapuruuspolitiikasta viime viisi vuotta sitten ja toivoimme, että saisimme sellaisen mahdollisuuden, että kaksi osapuolta kokoontuisivat, kohtaisivat ja Euroopan parlamentilla olisi rakentava rooli, mutta valitettavasti ollaan umpikujassa, emme ole, toiveemme eivät ole toteutuneet. Viestinten kiinnostus ei ole ollut kauhean suurta tätä eskalaatiota ja näitä tarkkaampuja tilanteiden osalta olemme keskittyneet pikemminkin ainakin brittiviestimissä Azerbaidžanin eh, euroviisukilpailuihin kuin tähän eh, varsinaisen sodan <laughs> välittämään mahdollisuuteen. En ole kuullut kauhean paljon Minskin ryhmästäkään, mutta tämä on erittäin vakava kysymys. Ja mielestäni Euroopan unionin tulisi olla tässä mukana kahdestakin syystä. Ensinnäkin minulla on kaikki syy uskoa, että että energiakäytävät saattaisivat olla uhaanalaisena ja myös Kaspian rannikko alue Baku on paikka, johon armenialaiset ja venäläiset joukot aika helposti pääsisivät hyökkäämään. Ja kaikella tällä olisi myös taloudellisia seuraamuksia. Kasvu, kasvuun se haittaisi aikana, jolloin meillä on muutenkin talouskriisi ja eurokriisi. Joten Tämä on uhka. Myös paljon ihmishenkiä menetettäisiin, uhreja tulisi, jos tilanne eskaloituisi. Mutta täytyy myös muistaa, että meillä on sellainenkin intressi tässä edessämme, että esimerkiksi Ranskaan tulisi paljon pakolaisia. Ranskassahan on armenialainen diasporayhteisö ja tämä varmastikin olisi aika monen uhka julkisille resursseille. Ja tämä on yksi jo sinänsä hyvä peruste olla mukana, estää tällaista katastrofia niin taloudellista kuin inhimillistäkin. Ja kuten täällä on jo sanottu, niin saattaa olla, että tässä on myös riski aika epäpyhälle allianssille Iranin ja Venäjän välillä olisivat Turkkia vastaan tämä, tällä olisi vaikutuksia Georgian alueelle ja paljon laajemminkin. Monet muutkin pelurit joutuisivat mukaan tahtomattaan tai ei. Ja sitä ei koskaan tiedä, kuinka pitkiä konfliktit ovat. Saattaisi olla hyvin lyhyt, kuten Venäjä ja Georgian tilanne, taikka se saattaisi olla pitkä konflikti, joka, jolla olisi tällainen dominovaikutus. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että viikkoja ja kuukausia ennen Venäjän, Venäjän ja Georgian konfliktia äh, niin me puhuimme aivan samo, samalla sävelillä. Silloin keskityttiin olympialaisiin ja ihmiset eivät ollenkaan keskittyneet tähän sodan riskiin. Sota kuitenkin syttyi. Se oli kyllä rajallinen konflikti, mutta tässä tapauksessa, jos niin kävisi, niin se saattaisi olla laajempikin. Merci, monsieur Galler. Kiitoksia sitten, herra Galler. Ja, Kiitos. Kiitos näistä esityksistä. Ne olivat mielestäni erittäin täynnä tietoa ja hyvin objektiivisia. Minä en saanut ollenkaan sellaista vaikutelmaa, että kukaan nämä asiantuntijoista olisi kallistunut osa, kummankaan osapuolen kannalle, ja se on tärkeää. Se on tärkeää, kun puhutaan tästä konfliktista. On tärkeää, että Euroopan parlamentti pitää yllä suhteita molempiin osapuoliin ja pyrkii myös Minskin ryhmän puitteissa saamaan aikaan ratkaisun, ettemme me nyt käänny kummallekaan kannalle tai puolelle. Tietenkin kollegoilla Euroopan parlamentissakin on lukkari rakkauttaa jompaan kumpaan osapuolen, ei siinä mitään. Mutta kyllä meidän täytyy voida sanoa kaiken kaikkiaan, että Euroopan parlamentti ei ota kantaa kummankaan osapuolen puolesta. Ei, vaan Euroopan parlamentti ottaa kantaa kaikkien kansalaisten, kaikkien ihmisten puolesta, jotka kärsivät tästä konfliktista. Ihmiset kärsivät molemmilla puolilla. Ovat joutuneet lähtemään kodeistaan pakosalle ja vuoristo Karabahin sukkaat ovat tietenkin myös hyvin vaikeassa tilanteessa. Eihän se ole kestävä tilanne. Niin kuin äh, voimme hyvin kuvitella. Ja näin ollen äh, ei siellä kyllä mukava ole kenelläkään. Nyt meidän tulee siis äh, todeta molemmille hallituksille hyvin selväsanaisesti, että Mm, heidän on todella torjuttava väkivallan käytön mahdollisuus. Aiemminkin olemme todenneet toistuvasti, että kuka ihmeessä tästä viime kädessä hyötyisi suuri pohjoinen naapuri Venäjä varmaan sitten taas marssisi paikalle rauhantuojana ja näin voisi toteuttaa omaa etuaan Äh, sanoa molemmille osapuolille, että me saimme aikaan äh, rauhan ja näin saisi molemmat osapuolet äh, oman vaikutuspiirin salaisuuteen jälleen kerran. Tämä ei varmaankaan ole kummankaan osapuolen edun mukaista, siksi niiden täytyy vakavasti etsiä rauhanomaista ratkaisua. Tilanne ehkä helpottuisi, jos vaikkapa Azerbaidžan ajatellen nyt kaikkia luonnonvaroja sen suurta rikkautta – lähtisikin käyttämään viisaalla tavalla avoimen läpinäkyvän demokratian keinoin näitä rikkauksia niin, että vuoristo Karabahin väki sanoisi, että hyvänen aika Azerbaidsanissa on niin ihanaa, että mekin haluamme kuulua Azerbaidžaniin ja sitten kaikki olisivat tyytyväisiä. Mutta eihän näin tietenkään ole. Poliittinen tilanne Azerbaidžanissa ei todellakaan ole sellainen, että vähemmistö mitenkään haluaisi liittyä tähän maahan. Valitettavasti tämäkin vaihtoehto on näin siis poissa pelistä, eikä mielestäni jää muuta vaihtoehtoa kuin painostaa molempia osapuolia edistämään Minskin prosessia, huolehtimaan pakolaisista ja mm, kotiinpalun mahdollisuuden tarjoaminen molemmilla puolilla on hyvin tärkeää. Eli tämä on mielestäni asia, johon pitäisi ensimmäisenä löytää ratkaisu. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia osallistujia erittäin kiinnostavista puheenvuoroista. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on sellainen vaikutelma, että monille että maille tämä status quo sopii vähän liian hyvin. Monet armenialaiset eivät halua antaa alueita, joita aikaisemmin on voitettu heillä, ja jotkut atserit taas haluavat odottaa, kunnos, kunnes olosuhteet ovat heille suotuisempia jatkossa, ja samalla kuitenkin lisäävät öljy- ja kaasutuloja, niin tämä vahvistaa heidän tilannettaan vielä. Joten minkälaista marginaalia kansainvälisellä yhteisöllä on tai EUlla ja Minskin ryhmällä, minkälaisia painostuskeinoja heillä on kahden osapuolen suuntaan. Sitten toinen kysymykseni herra Leforille. jakako EU tohtori Eberhardin lausunnon siitä seikasta, että olemme lähellä täysimittaista sotaa. Äh, jossakin vaiheessa olette, ollaanko tätä mieltä myös Euroopan unionissa? Merci, Monsieur Weigel. Kiitoksia, edustaja Weigel. Naturally everybody is, is tempted to say... Kaikki haluavat sanoa vielä vähän enemmän kuin mihin meillä on aikaa nyt tässä valiokunnassa. No, kyseessä on mitä ilmeisimmin ongelma, joka juontuu kylmän sodan tilanteeseen – ja meidän täytyisi myötä vaikuttaa ratkaisuun tämän ajan hengessä. Ja tämä on aika mutkikas tehtävä, hankala. Toisinaan olemme taipuvaisia tasapainottelemaan siellä, missä ei ole mitään tasapainottelun sijaa. Tässä on kyse maasta, joka tietojen mukaan 60 prosenttisesti on miehitetty. Ja sitten on ö, maa, joka on miehittäjä ja joka ryhtyy sellaisiin ö, sotilaallisiin interventioihin, joita kansainvälisen lain mukaan meidän ei pitäisi hyväksyä. Meidän tulisi saada aikaan sellainen ratkaisu, joka kunnioittaisi ja pistäisi kunnioittamaan kansainvälistä lakia. Tämä oli ensimmäinen kommentti. Toiseksi on myönteistä ja rakentavaa se, että me pyrimme ojentamaan kätemme molemmille maille, koska ne ovat EUn kumppaneita. Mutta tällä tavalla meidän tulisi myös sälyttää näille maille velvoite etsiä kompromissia ja ratkaisua, joka on väestön, kansan etujen mukainen. Aivan kuten Keller sanoi aikaisemmin, tämä on oleellista. Ja meidän tulisi tukea kaikkia niitä välineitä, instrumentteja, kuten tämä kansalaisyhteiskuntakontaktit, rakentaa, ra, strukturoitu dialogi ja niin edespäin ja niin edespäin, jotta voisimme tuoda nämä kansat lähemmäksi toisiaan. Mutta tämän ei pidä tarkoittaa sitä, eikä meidän pidä nyt, nyt lähettää väärää viestiä Armenialle. Tämän ei pidä tarkoittaa sitä, että me hyväksyisimme status quoon niin, että armenialaiset venäläisten ja venäläisten aseiden avulla voisivat perustella miehityksen. Sitä ei voida hyväksyä. Ja heidän pitäisi tietää se. Kiitos. Merci, Monsieur Landsberg. Kiitoksesta, herra Landsbergis. Kun nyt tässä on seurannut näitä keskusteluja, tätä puhetta vuodesta Karabahista, jossa ei ole päästy puusta pitkään näin moniin vuosiin, niin minä olen erittäin pettynyt tähän hyvin konventionaaliseen sanan käyttöön, jota tänäänkin olemme täällä kuulleet, mitä Armenian ja Azerbaidžanin tulee. Ensin meidän täytyy siivota kielenkäyttömme ja mielemme, kun parlamentti nyt on puheenpitopaikka, paikka missä paljon puhutaan, niin käyttäkäämme tai etsikäämme sellaiset sanat, jotka ovat selkeitä sanoja. Pari esimerkkiä siitä, mistä puhutaan onko jotain rauhaa synnyttäviä yhteyksiä. Jos ei, niin kysehän on sitten vain tappamisen jatkumisesta, ampumisesta. Ehkä se on rajallista ja rajoitettua, mutta ihmisiä kuolee. Kyllä ihmisiä kuolee jatkuvasti. Sitten Minskin ryhmä minä kyllä olen sitä mieltä, että paitsi Minskiryhmä myös me olemme vastuussa siitä, että ihmisiä jatkuvasti kuolee. Kyllä voisin antaa muitakin esimerkkejä tästä sanan käytöstä, mutta nyt minulla ei ole tässä siihen aikaa. Mutta todella, kun nyt puhutaan tästä kontaktilinjasta, niin äh, siellä tosiaan ihmisiä kuolee. Ja niin kuin Eberhard tuossa sanoi aivan selvästi, niin tämä sotilaallinen konflikti on asia, jota Venäjä toivoo. Vihdoinkin täällä nyt puhutaan tästä hyvin olennaisesta asiasta. Miksi Venäjä toivoo sotilaallista konfliktia? Siksi, että jos sinne syntyy suurempi konflikti Venäjä, Venäjän väliin tulo, te, tulee mahdolliseksi niin kuin Georgiassa ja sitten se voi ottaa Azerbaidsanin valvontansa. Joten alkaamme nyt kutsua Venäjää tässä rauhantekijäksi. Samoin kyse on budjetista, kun vertaa Azerbaidžanin ja Armenian sotilasbudjetteja, niin verrataanpa tässä sitten vielä Venäjänkin sotilasbudjettia, niin jopa alkaa näkyä tämä koko kuva hieman selkeämpänä. Armenia on todennut, että se ei tee myönnytyksiä, ei myönnytyksiä. Vain Moskovahan voisi ehdottaa myönnytyksiä Armenialle. Jos ei, niin mitä myönnytyksiä ei tule, kun tulee sota jota ehkä myös toivotaan. Ja sitten puhumme näiden molempien osapuolien konfliktista. No kummalla puolella sitten on Venäjä. Tietenkin Armenia on protektoraatti ja on useampiakin osapuolia kuin kaksi. Ja sitten kun puhumme alueellisesta kiistasta, tänäänkin kuultiin alueellisesta kiistasta. Mikä ihme alueellinen kiista? Kyse on miehityksestä. Ja meidän asiakirjassamme vastikäisessä päätöslauselmassa huhtikuulta todetaan, että Armenian on vetäydyttävä vuoristo Karabahia ympäröiviltä miehitetyiltä alueilta – miehitettyjä alueitahan ne ovat. Puhutaan nyt tästä suoraan ja selväsanaisesti. E, älkäämme nyt sulkeko silmiä tosiasioilta ainakaan kuin omassa keskuudessamme keskustelemme. Pyydän tätä pitäytymään todellakin kolmeen minuuttiin. Sitten herra Kirilov. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Keskityn lyhyesti seuraavaan. uskoakseni Sammut tähdensi sitä, että Euroopan intresseissä on ryhtyä toimiin mitä pikimmiten rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Meidän täytyy myös tarkastella Minskin strategiaa ja ryhmää. Olen samaa mieltä. Sitten täällä esitettiin kysymys siitä, että ovatko molemmat haluavatko molemmat konfliktin osapuolet Euroopan unionin aktiivista osallistumista? Minä olen sitä mieltä, että kyllä meidän täytyisi lähteä mukaan tähän rauhanratkaisuun. Syy on se, että me emme olleet mukana Georgian tilanteessa, mutta meidän piti sitten lopulta kuitenkin tapahtumien jälkeen lähteä mukaan ja kustannukset olivat kovat. Jos me pyydämme, kysymme näiltä mailta, ja esitän tämän kysymyksen myös Lefortille, niin mitä me odotamme vastaukseksi? Va- vastaavatko molemmat, että hyvä, kyllä, lähtekää proaktiivisesti mukaan? Ovatko molemmat maat sitä mieltä, että tässä tapauksessa meillä, meidän, meillä pitäisi olla ehdoton pääsy mukaan ja missä roolissa – Kyllä meillä, minun mielestäni on korkea aika ruveta keskustelemaan tästä asiasta. Eli että mikä meidän roolimme olisi, jos me haluamme rauhanomaisen ratkaisun aikaan. Kyllä minä ymmärtäisin sen, jos armenialaiset sanovat, että okei, lähdemme vetäytymään, mutta saammeko turvallisuustakeita? Voidaanko tästä asiasta keskustella ää, äh, erityisedustajan kanssa ää, äh, niin, että lopulta saadaan aikaan konkreettista tulosta? Monsieur Kovacev, Kiitoksia, edustaja Kovacek. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että en ollut täällä koko keskustelun aikaa. Minulla oli toinen meno, mutta aihe todella on tärkeä, koska vuoristokaraba ei ole vain jäätynyt konflikti, vaan siitä on tulossa tällainen äh, savuava jäätynyt konflikti, ja nämä jatkuvat tapahtumat kontaktilinjalla ja varsinaisella raja-alueellakin ovat todella huolestuttavia ilmiöitä. Haluaisin alkaa kysymy- tästä kysymyksestä. Tiedämmekö, kuka milläkin puolella hyötyy tästä konfliktin jatkumisesta ja mahdollisesta laajenemisesta tai leviämisestä? Kuka hyötyy? Armenian puoliko koska ei pyytä rahoittamaan tätä varsinaista ratkaisua vai atseritko tästä hyötyvät. Me, minusta meidän pitäisi tutkia ja tarkkailla huolella, kumpi molemmilla puolella omaa suuremman intressin siinä, että välittömästi rahoitetaan konfliktin ratkaisu lyhyellä aikavälillä rahoituksen kautta tai ketä hyödyttää, että pidetään kiinni tästä tilanteesta, statuskoosta se ehkä koskee myös naapurimaita, ei vain Aserbaidsania ja Ar- Armenian mukaan. Jos tämä kaikki analysoitaisiin, saisimme paremman kuvan siitä, mikä tilanne oikein on. Pitäisikö näiden maiden seurata suosituksia, joita parlamentti toistuvasti on antanut ja estettäisiin erilaisia yhteenottoja ja tutkittaisiin, minkälaisia toimia voitaisiin ottaa käyttöön. En tiedä, miksi näin ei ole tehty ja miksi molemmat vain osapuolet sanovat, suullisesti, että kyllä, periaatteessa ei mitään ongelmaa, mutta kun puhutaan sitten konkreettisesti kysymyksistä, niin mitä ei tapahdukaan. EU, Minskin ryhmä, kansainväliset osapuolet, kaikkien pitäisi ottaa tämä todella vakavasti, koska se, mitä sanottiin aikaisemmin tästä mm, sat- vahingossa syttyvästä sodasta. Se olisi todella vakava skenaario, jos jotkut sotilaat esimerkiksi rikkovat aluerajoja puolella tai toisella ja se voisi yhtäkkiä sitten levitä toiselle puolelle ja näin voisi tosiaankin tulla muutakin kuin savua. Siitä voisi syntyä varsinainen sota. Yleensä demokraattiset maat eivät aloita sotaa toisiaan vastaan. On erittäin tärkeää, että me investoimme myös demokratiakysymyksiin ja ihmisoikeustilanteeseen molemmissa maissa hyvään parlamentaariseen demokratiaan. Me olemme olleet yhteydessä molempiin parlamentteihin. Jatkossakin pidämme yllä, yllä suhteita kansalaisyhteiskuntaan molemmin puolin koska sodan ennaltaehkäisy, turvallisuuden lisääntyminen alueella pitkälti liittyy demokratian tasoon, edistymistasoon molemmissa maissa ja ja myös muissa aluemaissa, mutta erityisesti näistä kahdesta maasta on kysymys. Minulle konfliktien ennaltaehkäisy liittyy myös demokratian tasoon konfliktimaissa. Kiitos. Merci. Enfin, dernière intervention. Kiitoksia vielä edustaja Ibri Saris. No, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin, erittäin turhautunut ja huolissani, kun nyt kuuntelin näitä niin esityksiä kuin keskustelujakin. Niin kuin tiedätte, minä olen ruotsalainen jäsen, mutta myös Balkanin pakolainen. Ja erityisesti tunnen Bosnian ja se, mitä tältä kartalta nyt näkyy ja mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin tämä on kyllä minulle asia, joka muistuttaa hyvin paljon sitä, mitä tapahtui Balkanilla, Balkanissa, erityisesti Bosniassa, Republika, Republika Serbskassa, äh, silloin kun itsekin jouduin lähtemään pakoon. Ensinnä joku miehitti toisen alueen, sitten ihmiset pakenivat, äh, Tällä hetkellä Serbia on Republika Serbskassa jo 97 prosenttia, tuolloin oli alle kolmannes, nyt he toivovat itsemääräämisoikeutta ja niin edelleen. Ja se, mikä minua nyt huolestuttaa, on se, ei niinkään se, mitä vuoristokarapahin ihmiset voivat tehdä, vaan se, mitä Euroopan unioni ei tee ja miten me kohtelemme, käsittelemme näitä ongelmia ja maita. Me kutsumme tätä konfliktiksi kahden maan välillä, mutta mitä se on? No sehän on luonnollisesti miehitys. Katsotaan nyt asioita, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja nyt äh, en, emmehän me koskaan äh, ole todenneet, mikä oli oikein, mikä oli väärin, mutta poliitikkoina kyllä meidän täytyy saada olla, tai olla kyllä niin rohkeita todetaksemme, että tämä on väärin, tämä on miehitys. Eli minä kannatan sitä, että pakolaiset voivat palata. Minä kannatan myös itsemääräämisoikeutta, mutta aivan ensin meidän täytyy ottaa askel taaksepäin. Meidän täytyy lopettaa tämä miehitys ja sitten pakolaiset voivat palata ja sitten voidaan puhua ratkaisusta. Joku täällä mainitsi Siprin Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin ja puhui siitä, että kuinka paljon Azerbaidžan käyttää sotilasmenoihinsa. Minä tulen Tukholmasta, tai siis Ruotsista. Tunnen tämän instituutin. Käykää siellä kotisivuilla, niin voitte myös lukea sen, että miksi meillä ei ole Armeniasta tietoja, niin numeroitietoja, niin se johtuu vain siitä, että he eivät anna näitä tietoja, koska he eivät toimi avoimesti ja läpinäkyvästi. Haluan vain todeta, että minun mielestäni Tämä on reilu kuva siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Ja mitä nyt voidaan odottaa? Mitä voi tapahtua? En tiedä. Kannatan sitä, että kansalaisyhteiskunta kunnan kanssa käynnistää yhteistyön, mutta mitä Euroopan unioni tekee tällä hetkellä? No Euroopan unioni sulkee silmänsä sotilasparati vuodesta Karapahissa tässä vastikään, kun he osoittivat ja oikein näyttivät, että mitä kaikkia aseita heillä siellä on. Ja tämäkin on selkeä signaali meille ja Azerbaidžanille. Herra Lefon, reagoiko joku tähän? Sanoiko joku armenialaisille, että ei tämä ole rauhanomaista, jos te näitä sotilasparaateja järjestätte silmiemme edessä. Kysyn tätä myös Assonilta. Kiitoksia. Tämä todellakin on teitä herättävä aihe tässäkin valiokunnassa. Kaikki varmasti ovat voineet ottaa kantaa tilanteen herkkyyttä myös korostettiin. Nyt pyytäisin kolmea asian tuntiamme lopettamaan keskustelun. Jokainen saa viisi minuuttia. Voitte ottaa käsittelyyn ne kysymykset, jotka teille tehtiin tai jotka, joihin te pystytte parhaiten vastaamaan. Ja sitten herra Lefort lopettaa tämän, koska hän sai ehkä eniten näitä suoria kysymyksiä. Rova German. Okay, thank you. Kiitoksia. Ne kysymykset, joita täällä esitettiin, niin liittyivät ulkoisten kolmansien osapuolten rooliin. En usko, että tätä konfliktia voidaan ratkaista ottamatta huomioon sitä roolia, joka äh, Azerbaidsanin, Armenian vuoristokarapahin ulkopuolisilla on, kuten Venäjällä, Iranilla, Turkilla, USAlla, EUlla. Kaikilla on erittäin tärkeä rooli esitettävänään olipa sitten kyse vakaudesta, sen edistämisestä ja toisaalta myös epävakauden edistämisessä aika ajoin. Kyllä nämä kaikki osapuolet täytyy ottaa mukaan. Eräs edustaja mainitsi vakaussopimusajatuksen. Usean otteeseen on yritetty lanseerata vakaussopimusta tällä alueella. Viimeisin tehtiin Turkin ehdotuksesta vuonna 2008. Kyse oli Kaukasuksen vakaus- ja yhteistyöfoorumista. Toistaiseksi kaikki nämä foorumit ja sopimukset ovat epäonnistuneet, koska niiden avulla ei ole onnistuttu ottamaan kaikkia mukaan. Turkin ehdotus muun muassa sulki pois Iranin. Jos me haluamme tällaisen sopimuksen, niin sen täytyy osallistaa kaikki ne toimijat, joilla on intressi tällä alueella Etelä-Kaukasuksella ja joilla on rooli esitettävänään. Joku puhui Minskin ryhmän kokoonpanon muuttamisesta. Totta, Minskin ryhmään liittyy ongelmia puheenjohtajat, puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla aika ajoin on keskenään ristiriitaisia intressejä, eivätkä aina keskity varsinaisen konfliktin ratkaisuun. Ja nämä muut oheisongelmat vievät aikaa ja energiaa. Ja joku mainitsi sen, että jotkut saattavat olla liian tyytyväisiä statuskuohon. Armeniassa tehtiin galluppi, muistaakseni 2010, ja yli 40 prosenttia väestöstä, siis Armenian äh, väestöstä, kolme miljoonaa, lähtisi maasta, koska kaikki näkymät, taloudelliset näkymät ja kaikki muutkin ovat heikot. Taloudellisesti Armenia kärsii. Ja siksipä ehkä Armenia, siis status quo sopii Armenian poliittiselle eliitille, mutta muut kyllä kärsivät. Ja muut ähm, kollegat varmasti puhuvat tässä enemmän sitten äh, luottamuksen rakentamistoimista, mutta no, annan nyt puheenvuoroni äh, muille asiantuntijoille, koska heillä on varmasti myös paljon sanottavaa. Yes, there was a question. Täällä esitettiin kysymys siitä, ovatko osapuolet nämä kaksi, onko poliittisia johtajia, jotka olisivat valmiit kompromisseihin. 90-luvun lopussa molempien maiden eliitit olivat valmiimpia kompromisseihin, kansalaisyhteiskunta taas ei. Viimeisten 10-15 vuoden aikana poliittisen eliitin kanta Armeniassa ja Azerbaidžanissa on ehkä muuttunut he ovat ottaneet aika tiukan linjan kannan. Ja tällä hetkellä roolien, hallitusten rooli niin Armeniassa kuin Azerbaidžanissakin on varmistaa se, että kansalaiset eivät suostu kompromissiin. Ne vaikuttavat ikään kuin toisiinsa niin, että kompromissia ei syntyisi. Ja mitä tulee Yhdysvaltojen kantaan vuoristokarapahin konfliktiin, mm, se on, heillä on aika matala profiili ja aika tasapuolinen suhtautuminen kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on hyvin voimakas amerikkalais-armenialainen lobby Yhdysvalloissa, joka loppaa kongressia muun muassa. Ja näin ollen kongressi on asettanut rajoituksia asekaupalle tai aseiden viennille Azerbaidžaniin. Samalla kuitenkaan ei saa unohtaa, että Azerbaidžanilla on merkittävä rooli energia-alalla, ähm, ja tämä vaikuttaa politiikkaan alueella. Ja vielä lisätekijä, jota ei saa unohtaa, on Iran ja Iranin tilanne – Azerbaidžan on tässä Iran kysymyksessä alueella tärkeä toimija. Mitä Kiinan tulee? Kiinan intressi asiaan on erittäin rajallinen. Kiina ei ole aktiivisesti osallistunut tähän, mutta mistä minä tiedän 50-15 vuoden kuluttua varmasti tilanne muuttuu sitten, kun kiinalaiset voivat saada tällaisen Transkaspia putken rakennettua etua, mutta ei eh, sitä transkaspia eh, putkea, jota me ajattelemme Eurooppaan päin mm, alueelta, ei vaan tällainen transkaspia eh, putki, jonka kautta saataisiin sitten Itä-Aasian tätä kautta Kiinaan pumpattua öljyä. Minä sanoin, että tämä olisi, olisi hyvin suuri riski Azerbaidsanin lähteä täysimittaiseen konfliktiin vielä tänä päivänä, mutta riski kasvaa äh, päivittäin. 3-5 vuoden kuluttua pelkään pahoin, että on kyllä aika varmaa lyödä vetoa tämän kriisin kiristymisen suhteen. Mitä sitten tulee sotilasmenoihin Armenian ja Azerbaidžanin välillä? Minä sanoin tuossa esityksessäni, että sotilasmenoja on vaikea mitata, koska valtioiden budjetteihin nämä sotilasmenot ovat levinneet kaikkialle eri budjettikohtiin. Mutta me olemme varmoja, että Azerbaidžan käyttää enemmän että se on tilanteessa, jossa se voi käyttää hyvin paljon rahaa sotilasmenoihinsa. Armenian taloudellinen tilanne on huomattavasti heikompi. Kiitos. Uh, Mr. Chairman, there was a question about whether there are... Täällä kysyttiin, onko enemmän sotilapoliittisia johtajia, jotka ovat maltillisempia kuin muut, ja haluan alkaa tästä puolitoista vuotta sitten teimme tutkimuksen 46 poliittisesta puolueesta Armeniassa ja Azerbaidžanissa ja kysy, pyysimme heiltä näkemyksiä karabakh kysymykseen Pinnalta katsotaan näyttäisi siltä, että sekä Armenia että Azerbaidžan aidosti ovat samalla linjalla siitä, miten näkevät tien tästä eteenpäin. Ja tavallaan tätä voidaan odottaa, voitiin odottaakin, koska jos kuka tahansa politiikko menee liian pitkälle yleistä kansallista linjasta, niin se olisi oikeastaan poliittinen itsemurha. Toisaalta, jos tarkastelee vastauksia, joita saatiin eri henkilöiltä näihin kysymyksiin, niin mielenkiintoisia vivahteeroja löytyy, ja näihin vivahteille pitäisi tukeutua. Siis rohkaista keskustelua siellä. poliittikkojen täytyy hoitaa tämä keskustelu omissa maissaan itse, mutta me voimme tukea prosessia, me voimme luoda tilaa, jossa keskustelua voidaan käydä. Ja hyödyllistä Tästä voisi syntyä paljon hyödyllistä. Toisaalta me tiedämme, että on sellaisia ihmisiä, jotka ovat vieläkin kovemmalla linjalla kuin hallitus, mutta mielenkiintoisia kantoja kyllä löytyy, joita pitäisi enemmän kuulla. Ja sitten herran lisäkin kysymykseen tästä. Tämä koski keskustelua yhteiskunnan sisällä. Yksi asia, jossa EUsta todellakin voi olla hyötyä, on luoda tällaisia turvallisia alueita asiasta keskustelulle sekä maissa itsessään että niiden kesken että eri yhteisöissä. Meidän pitää myös harjoittaa tällaista toimintaa enemmän. Haluaisin kuitenkin varoittaa ei siksi, etteikö näin olisi ennen tehty. Minä olen osastunut näihin kokouksiin 15 niin vuoden ajan. Paljonkin on jo nyt tehty, mutta kuitenkin yksi ongelmista, joita aikaisemmin meillä on ollut, liittyy siihen, että oli liian suuri kuilu sen välillä, mitä kansalaisyhteiskunnan tasolla tapahtuu ja toisaalta mm, rauhanprosessissa. Ja, ja arvostaisin kyllä Minskin ryhmää siitä, että eri vuosien, vuosien ajan Minskin ryhmä ei oikeastaan kuunnellut herkällä korvalla sitä, mitä tapahtui, miten keskusteltiin Karabahissa. Nyt ne ovat, he ovat alkaneet oppia menneisyyden kokemuksistaan rikkaampana, mutta tämä on yksi sellainen alue, jolla EU voi olla hyödyllinen ja voisi saada aikaan hyödyllistä, hyödyllisiä asioita prosessin kannalta. Minä jatkuvasti kuulen, että EUlla ei ole mitään vipuvoimaa. Kyllä meillä on näissä maissa, koska yhteiskunnat molemmissa maissa kääntävät katsonsa EUn puoleen, pitävät Eurooppaa paikkana, missä heitä ymmärretään, mistä he saavat uusia ajatuksia ja he ymmärtävät, että tämän tyyppiset yhteiskunnat, kun täällä on vallalla, he haluaisivat sama, jotakin samaa omaan maahansa. Joten kyllä meillä on viipuvoika ei välttämättä konkreettista, että meillä on näin paljon rahoituksensa investointeja, joita voimme sitä siirtää pois tarvittaessa, tai että voisimme käyttää sotilasvoimaa. Meillä on tällaista pehmeää voimankäyttöä, se on, ja täällä se todellakin voi toimia hyvin. Ja olen samaa mieltä kuin herra Lansverkis, joskus sanasto, jota käytetään, se ei ole täydellistä, eikä Minskin prosessi. Eihän mitään ole Minskissä koskaan tapahtunutkaan, on vain sellainen ajatus, että siellä pitäisi joskus pitää jotakin. Siksi sitä kutsutaan Minskin prosessiksi, Valko-Venäjä ei mitenkään koko prosessiin. Ja sitten yhteyslinja, siis ei siksi tosi yhteyksiä. Meillä on paljon tästä sanastoa, jota pitää sitten käyttää, tai pitäisi alkaa purkaa sitä kun, ja miettiä, miten tartumme tähän asiaan. Joku sanoi, että meidän pitää antaa demokratialle korkea asema, koska se vaikuttaa konfliktiratkaisuun. Olen tästä täysin samaa mieltä. Nämä kaksi asiaa, niitä ei voida erottaa toistaan, kun ajatellaan poliittista kypsy näissä maissa ja kun se kehittyy, niin minun mielestäni jos tämä kehittyy, niin silloin he myös ymmärtävät paremmin sen, että heidän pitää lähestyä ongelmaa eri perspektiivistä kuin tähän mennessä ovat tehneet. Ja vielä yksi asia puheenjohtaja Venäjästä. Olen samaa mieltä niistä näkemyksistä, joita täällä on ilmaistu, että Venäjän rooli on tällainen kaksitahoinen ambivalentti. Se on tavallaan toisen puolen, toisaalta se on mukana konfliktin ratkaisussa, mutta meidän tehtävämme EU-ssa, Euroopassa, näitä sen eri kannalta. Me haluamme Venäjän mukaan ja sitten pyrimme siihen, että Venäjä toimisi rakentavammassa hengessä tässä kysymyksessä. Ja Sitten sopimus Kaukasian vakaudesta tai turvallisuussopimuksesta. Tästähän on puhuttu parlamentissa vuonna 2010, niin sitä on myös päätöslausuma parlamentilta. Tähän meidän pitää jatkossakin keskittyä, koska ei se voi syntyä välittömästi, mutta kuitenkin tämän asian pitää jossakin kohtaa tapahtua ennen kuin voimme nähdä, että konflikti todellakin on lopullisesti ratkaistu. Merci, monsieur le président. Je vais essayer de répondre très rapidement. Kiitoksia. Yritän nopeasti vastata kolmeen elementtiin, joka yhdisti eri kysymyksiä. Ensimmäinen liittyy tähän Tannokin ajatukseen tästä skenaariosta, jollainen saattaisi syntyä ja joka täytyy estää, joka siis saattaa syntyä, koska se on luontevaa seurausta siitä turhautumisesta, joka alueella vallitsee niistä sisäisistä ongelmista eri maissa. Eli siinä on yhtä ja toista mukana. En ole ihan vakuuttunut poliittisen ja sotilaallisen vastauksen voimasta. Molemmissa maissa on eli poliittista eliittiä viestiä, jotka ovat vieläkin tämän Kalashnikov-sodan ajatuksen vankina, maailmansotien ajatusten vankina, ja jotka eivät ikään kuin halua liikahtaakaan omilta kannoiltaan. Tämä on valitettavasti totta. Ja Tannak jo hyvin kuvasi sitä, minkälaisia vaikutuksia sillä saattaa olla Euroopalla, Euroopan intresseille. Entäpä sitten Venäjän rooli? On ihan totta, että Venäjä on tietyllä tavalla välimiehellä, äh, väli, tietyllä lailla välimiehenä. Venäjä on äh, aseiden myyjä. Äh, täytyy muistaa, että täytyy myös muistaa, mikä on Neuvostoliiton perintö Venäjällä. Täytyy todeta, että Venäjällä on tiettyjä perustavaa laatua olevia intressejä, geopoliittisia, taloudellisia ja tällainen kahden maan laajempi konflikti varmasti uhkaisi näitä Venäjän intressejä. Kyllä Venäjä varmasti haluaa tällaisen välimiehen roolin pikemminkin omaksua kuin yllyttää konfliktiin. Mitä sitten tulee tähän status quohon? No tietysti kaikki haluavat pitää tämän konfliktin matalan intensiteetin tasolla. Se on tietysti ihan mahdollista tämä oli 90-luvun heikon Venäjän ähm, strategia, eli että äh, Venäjä halusi tavallaan hyväksikäyttää tällaista heikompaa konfliktia, mutta nythän meillä on jo ehkäpä hiukan äh, itsevarmempi Venäjä – ja energisempikin Venäjä. Se energisemmin haluaa ajaa omia etujaan, mutta varmasti sitäkin kiinnostaa vakaus. Mitä itse tulee tähän Madridin periaatteisiin? No eivät ne vielä ää, vuoristokarabahin konfliktia ratkaise. No sitten viimeinen kysymys, mitä me eurooppalaiset voimme tehdä? No, emme ainakaan ihmeitä. Emme me voi ö, taikasauvaa käyttää ja tehdä, saada aikaan avua tällä alueella. Molempien osapuolten täytyy toimia. Me emme voi astua näiden osapuolten oman tahdon paikalle. Osapuolten velvollisuus on haluta ratkaista konflikti. Armeniasta ja Azerbaidsanista ei välttämättä käydä vakavaa keskustelua. Tämä, tästä on ikään kuin tullut tabu tästä koko asiasta. Eli meidän täytyy ajatella sekä keskipitkällä että pitkällä aikatähtäyksellä rauhan, prosessin osalta on tapahtunut tietynlaista taantumista. Se on ihan normaaliakin ja sitten välillä otetaan askel eteenpäin ja sitä lujitetaan. Mutta ei, ei rauhaa tällä alueella varmasti samalla tavalla saada aikaan kuin Pohjois-Irlannissa. Kun kaksi e, osapuolta, kahden maan johtajat e, ymmärtävät, että näillä e, mailla ei ole tulevaisuutta ilman vaikeakin kompromissia, niin mitään ei tapahdu. Eli näiden maiden täytyy ensin se ymmärtää. Bien, bien, merci beaucoup pour... Euh, Hyvä, kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Kiitän asiantuntijoita ja muita puhujia. Tämä aihe tietysti on sellainen, että jatkossakin seuraamme toivottavasti. Emme joudu tänä kesänä tarttumaan tilanteeseen, niin kuin aikaisemmin kaukaisen alueella on käynyt. Täällä, huolimatta näistä riskeistä täällä on korostettu. Nyt sitten jatkamme, mutta pidämme kuitenkin pari minuutin tauon ja jatkamme sitten eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta. S'il vous plaît, je demanderai aux personnes qui... Pyytäisin niitä, joiden täytyy nyt poistua, todellakin poistumaan. Meillä on vielä työtä tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Ja aihe on siis satelliitin navigointijärjestelmä Egnos ja Galileo-ohjelmat. Te tiedätte kaikki, että nämä ohjelmat ovat erittäin kalliita ja paljonkin voidaan kysyä niiden rahoituksesta. ITRE-valiokunta on vastuuvaliokunta ja lausunnon meiltä on laatinut Sampo Terho ja annan hänelle puheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. I will give my remarks in Finnish. Kiitoksia, annan puheenvuoron suomeksi. Ensin haluan kiittää varjoraportööreja ja koko valiokuntaa erittäin rakentavista muutosesityksistä, joista suurinta osaa olen itsekin halukas tukemaan. Meillä on selvästi laaja yhteisymmärrys, yhteisymmärrys Galileo-järjestelmän turvallisuuspotentiaalista – ja siten jaamme yhteiset ja realistiset lähtökohdat keskustelulle asiasta. Nostan seuraavassa esiin joitakin muutosesityksiä, joista ehkä on syytä keskustella lisää. Nämä ovat vain pieniä huomioita, jossa pyydän lähinnä selvennyksiä. Muutosesityksestä 17. Siinä halutaan lisätä tekstiin mutual ownership – Pyytyisin edustaja Nikolaita selventämään puheenvuorossaan tämän merkitystä, samoin kuin pyytäisin muutosityksessä 33 lisäyksen Regulate the Revenue Regime osalta hieman lisäavausta. Edustaja Koppan muutosityksessä 25. Edustaja Koppa tulee juuri, annan hänen saada luurit. Edustaja Koppan muutosityksessä 25 on loppuun lisätty huomautus and will be communicated to the Council and Parliament in due time. Äh, viimeinen ilmaus in due time on minusta hieman epämääräinen, mutta ei nyt välttämättä mitenkään kohtalokas. Muutosesityksessä 29 kollegani Suomesta haluaa poistaa sanat and of Union Security and Export Control Requirements ja pyytäisin rouva Grunbergia täsmentämään tämän poiston tarkoitusta. Samoin pitkän muutosityksen numero 80, äh, 38 sisältöä voisi avata valiokunnalle. Komission edustajia pyytäisin kommentoimaan erityisesti muutosityksiä 32 ja 38 kohtaa 3. Istuvatko muutositykset nähdäksenne komission neuvoston ja EEASn olemassa oleviin suhteisiin Galileo-järjestelmän tiimoilta. Kuten alussa sanoin, yleisesti ottaen muutosesitykset ovat todella osuvia ja rakentavia. Ja näistä muutamista kohdista keskusteltuamme uskon omasta puolestani meidän voiman edetä menestyksekkäästi lausunnon viimeistelemisessä ja kompromissien rakentamisessa. On tärkeää saada tekstistä mahdollisimman tiivis ja selkeä, koska tämähän on oleellinen osa hyvää säädöstyötä. Kiitoksia. Kuulen mielelläni kommenttia. Bien, alors je vais donner la parole au... Nyt annan puheenvuoron tarkistusten laatioille tai varjoesittelijöille, joihin tässä viitattiin. Nikolai, haluatteko puhua? Euh, je seulement une explication. Yksi selvitys minulla teille on. Te pyysitte minulta selvitystä. Niin, tässähän on kyse juridisesta tilanteesta. Parlamentti, meillähän ei ole koskaan ollut ö, omistusoikeudesta ö, puhetta. On tietysti mahdollista puhua tästä mutual ownership-asiasta – eli että kaikki jäsenvaltiot voisivat käyttää yhdessä näitä muun muassa siviili- ja militaarisia palveluita, mutta voimme jatkossa keskustella enemmän vielä tästä omistajuusasiasta. Monsieur Galler. Gal- Galler. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset valmistelijalle. Mielestäni tämä menee ihan oikeaan suuntaan. Hän tukee sitä, että mm, tätä voidaan käyttää sotilas- ja siviilitoimiin ja myös sitä, että tämä todella koskee mm, koko unionin turvallisuutta ja strategista riippumattomuutta. Mitä tulee näihin muihin tarkistuksiin? No, omiani minä en tässä nyt lähde sen kummemmin puolustamaan, se ei ole tarpeen, mutta mitä näihin muihin tarkistuksiin tulee, niin toteaisin, että tuen kaikkia niitä tarkistuksia, jotka puhuvat järjestelmien siviili- ja sotilaspotentiaalista. Ja mitä EU-politiikkaan tulee, minun käsitykseni on se, että meidän täytyisi keskittyä näihin missioihin, eikä ylipäätään vaan sanoa jotain yleistä mm, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Mitä Lissabonin sopimukseen tulee, niin on puhuttu näistä mm, YTPP missioista, operaatioista ja jätetty puolustus avoimeksi. Eli tarkistuksissa mielestäni olisi hyvä puhua näistä operaatioista eikä eh, puolustuksesta yleisesti. 28-38 tarkistukset vihreiltä ovat aika kattavia. En ehkä niinkään kysy tätä vihreiltä, mutta pikemminkin ehkä komissiolta tai EASLtä tai neuvostolta, että, miten, että onko tämä toteuttamiskelpoista, onko tämä mahdollista. Haluaisin ehkä näiden tahojen arvion ja tämän vastauksen perusteella sitten päätän kantani, miten suhtautua näihin tarkistuksiin. Kiitos. Merci, Madame Coppa. Kiitoksia, edustaja Koppa. Kiitos, puheenjohtaja. Minä tein kymmenen tarkistusta komission ehdotukseen ja pyrin tähän tekstiin tuomaan diskreetillä tavalla tätä meidän alivaliokuntamme ulottuvuutta. Ja mitä tähän tulee, niin en halunnut olla liian hyökkäävä. Halusin tietenkin kunnioittaa tällaisen asiakirjan luonnetta ja halusin, että todella nämä meidän kantamme menisivät läpi Itressä. Minun mielestäni ei vielä mm, kohdassa kaksi tulisi Galilean tätä kahtalaista tai kaksi käyttönäkökohtaa korostaa siviili- ja sotilas- ja puolustus Mielestäni se on hiukan aggressiivista, jos tämä on tekstin alussa. Mielestäni olisi ehkä parempi, jos korostettaisiin äh, sitä, että Galileo on hyvin tärkeä Euroopan unionin strategiselle autonomialle. En myöskään ehkä niinkään korostaisi tätä itsenäisyyttä, koska en minä usko, että tämä toteutuu. Me elämme maailmassa, jossa ollaan eri, toisistamme riippuvaisia ja kansainvälinen yhteistyö on ainut tapa edetä. Ajatellen ihan kustannuksiakin jo ja ylipäätään tätä EUn satelliittipaikannusjärjestelmää. Ja tietenkin äh, avaruus on kaikkien yhteinen ja tämä on 13.14 tarkistusteni ajatus. Ja sitten tällainen äh, kansainvälinen säännöstö luonnos, jonka Ashton ähm, esitteli viime viikolla, niin jos tämä valmistelijalle sopii, niin ehkä voisimme tehdä suullisen tarkistuksen tästä tai jotenkin löytää sen sille sitten ehkä tien tänne kompromisseihin, ehkäpä vaikkapa tarkistuksessa 41 tai 43, jotka ovat Grunbergin tarkistuksia. Nikolain 17. Minäkin haluan äh, tämän järjestelmän turvallisuutta lisätä ja sitten tarkastus 18, jossa puhutaan kapasiteetin parantamisesta, äh, niin että ei tapahdu näitä äh, spoofing-hyökkäyksiä tähän PRS-järjestelmään tai kriittisiin infrastruktuureihin. Ja kun puhutaan Galileon äh, tästä äh, yleishyödyllisestä puolesta että, tai siitä, että se on todella hyvin tärkeää. Ja tarkistuksessa 23 pyrin tähän juuri viittaamaan ja tässä myös sitten puhutaan kaksikäyttönäkökohdasta. Ja minä olen sitä mieltä, että täytyisi ehkä katsoa lähemmin kahta toisiinsa liittyvää asiaa. Ensinnäkin ohjelmien hallinto ja tuleva käyttö niin, että ne todella säilyvät Euroopan unionissa siviilipuolen käsissä. Ja toiseksi korostaa sitä, että tarvitaan selkeää myös vientivalvontaa. Olen Grunbergin kanssa samaa mieltä siitä, että tulisi 2000 mm, että tulisi eh, tarkastella muun muassa sitä, mikä, mitkä ovat Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomat eh, vaatimukset. En ole varma, että täytyykö mennä liian pitkälle ja todeta, että tätä eh, sääntelyä halutaan käyttää, jotta voidaan todella sanella neuvostolle näitä sääntöjä. Ja 38 tarkistusta Grunbergilta minä en ymmärrä, tämähän on neuvoston päätös, ja kun tämä uudistus nyt on tuloillaan, niin ehkäpä voisimme sitten jotain muuta kautta saada välitettyä omat prioriteettimme esimerkiksi kirjeellä korkealle edustajalle tai järjestämällä vaikkapa kuulemistilaisuuden. Ja varmaankin kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vahvistaa Euroopan parlamentin roolia. Ja olen tyytyväinen siihen, että myös muuta kollegoilta on tarkistuksia, jotka pyrkivät varmistamaan sen, että Euroopan parlamentti on tässä työssä jatkuvasti mukana. Kiitos. Madame Kronberg. Kiitoksia, Rova Kronberg. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin 28 tarkistus. Mehän ehdotamme, että sanat and of Union Security and Export Control Requirements poistettaisiin ei, ei siksi, että emme pitäisi tätä tärkeänä, vaan siksi, että mielestämme tämä on tarpeetonta tässä kohtaa. Tämä ei oikeastaan ole oikea paikka tälle, ja haluaisin uuden tarkistuksen, jossa puhuttaisiin asevientikriteereistä ja kaksikäyttöasetuksesta tai säännöistä, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa. Eli mielestäni tähän tulisi liittyä ihan erillinen tarkistus. Oli kiintoisaa kuulla kommentteja, jotka liittyivät 38. Mehän olimme ehdottaneet että me tätä täydennettäisiin tätä asiaa Lissabonin sopimuksen perusteella. Ei tarkoituksemme ei ollut sanella mitään päätöksiä, vaan pitää huoli siitä, että jos tulee jonkinlainen hätätilanne ja on olemassa menettely, joka, jolla voitaisiin puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, niin varmasti me löytäisimme keinon ilmaista mieltymyksemme tässä suhteessa. Ja on tärkeää, että me tarkastelemme tätä ulkoavaruuskysymystä Sehän on otettu esiin tässä yhteydessä. On tärkeää, että jäsenvaltiot pitäytyisivät Euroopan ulkoavaruuskäytännössä, mutta olisi myös tärkeää tarkastella mahdollisuuksia uudistaa tätä ulkoavaruussopimusta, joka juontuu vuodelta 1967. Eli kyse on Kyse on siis avaruusromusta muun muassa ja myös avoimuuden rakentamisesta myös ulkoavaruudessa. Bien. côté commission, est-ce que quelqu'un... Komissiosta haluaako joku puuttua puheeseen? Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin esittää yleisen kommentin, mitä tulee eri tarkistuksiin, joita on tehty. Tästä kaksoiskäytöstä on kyse. Tietysti on mielenkiintoista puhua tästä kaksoiskäytöstä. Asetuksessa olemme kuitenkin sitä mieltä, että ehkä ei pidä liikaa korostaa tätä aspektia asiassa, koska kerran muualla on tehty päätös pääsyehdoista yleis- julkisiin säänneltyihin palveluihin, että ei pitäisi käyttää kaksinkertaista käyttöä tältä, tässä termissä tässä yhteydessä ja muualla. Joissakin tarkistuksissa ehdotetaan, että viitattaisiin muihin ohjelmiin tai toimiin. Esimerkiksi 31 tarkistuksessa siellä puhutaan Space Situational Awareness-ohjelmasta tai 41 tarkistus, jossa viitataan kuuluisaan käytännesäännöstöön. Me olemme sitä mieltä, että tämä ei ollut välttämätöntä nyt puhua tässä asetuksessa näistä aktiviteeteista, joita käsitellään todellakin muissa yhteyksissä. Sitten jossakin kohtaa puhuttiin tarkistuksesta 32. Tässä tarkistuksessa me olemme sitä mieltä, että siinä on tapahtunut tässä puhutaan kom- käänteisessä komissiosta ja EESstä, koska yleensä komissio neuvottelee eikä toisinpäin. Sitten 31 tarkistus ehkä jättäisin tässä puheenvuoron kollegallemme ulkoisuuden hallinnosta. Hän voi kertoa, mitä hän on mieltä tästä tarkistus 32. Sitten 38 tarkistus, yhteinen toiminta. Me emme todellakaan ole sitä mieltä, että kannattaa puhua yhteistä toiminnasta tässä asetuksessa kokonaisuudessaan, niin pitää tietää se seikka, että Rova Ashton on ottanut tämän asiakokonaisuus itselleen, on kertonut komissaari Tajanelle, että hän on päivittämässä tätä yhteistä toimintaa. Ja vielä mainitsisin kaksi yksityiskohtaa, ehkä ne ovat teknisiä, mutta kuitenkin merkittäviä. Tarkistus 18, siellä viitataan siihen, mitä ranskaksi kutsutaan spoofing-hyökkäyksistä kohdistuu julkiseen säänneltyyn palveluun. Tämä järjestelmä itsessään jo on resistentti tällaiselle hyökkäystoiminnalle, joten meistä olisi parempi, että spoofing-termi muutettaisiin jamming termiin tällaisen sotkemistermiin. Ja sitten mitä tulee 26 tarkistukseen, siinä puhutaan kriisinhallinnasta, niin jäsenvaltiot siis haluavat kuitenkin hallita itse näitä kysymyksiä täysin itsenäisesti, ja siksi komission tai neuvoston tehtävänä ei suinkaan ole tehdä päätöksiä näissä kysymyksissä, vaan pitää antaa jäsenvaltion itsensä hoitaa näitä kriisi, kriisinhallintakysymyksiä. Tämä tarkistuksista, joita parlamentin jäsenet ovat tehneet. Kiitoksia ulkosuudenhallinnon edustaja. Okay. Um, thank you. Kiitoksia. Haluaisin keskittyä tarkistuksiin 28 ja 38, jotka liittyvät tämänhetkisiin yhteisiin toimiin. Komissio ja ulkosuhdehallinto ovat olleet jo yhteyksissä aika pitkäänkin, koska on selvää, että tätä täytyy päivittää useastakin syystä tämän, tämänhetkiseen tilanteeseen. Voin kertoa teille, että kirjeitä on lähetelty Tajanin ja korkean edustajan kesken ollaan sitä mieltä, että yhteisen toimen uudistaminen on paikallaan tällä hetkellä. Keskusteluja käydään jo siitä ulkosuudenhallinnon ja komission kesken. Ja toivottavasti pääsemme aika nopeasti jo tuloksiin, ainakin alustaviin sellaisiin. Bien. Madame Kronberg souhaitait... Rova Kronberg haluaa vielä puhua. Ihan huomio vaan tähän tarkistukseen 32. Olette aivan oikeassa siinä, että komissio neuvottelee sopimuksista ja ulkosuhdehallinto tukee. Voimme tehdä suullisen tarkistuksen tästä. Tosiaan tärkeää oli mielestämme vain äh, korostaa näissä kysymyksissä ulkopolitiikan merkitystä. Merci. Est-ce que d'autres... Kiitoksia. Haluaako joku muu jäsen puheenvuoron? Ehkä herra Terho itse näiden kommenttien jälkeen. Thank you. I, I do feel that we have a... Niin, uskoakseni olemme saavuttaneet oikein hyvän yhteisen lähtökohdan ja varmasti löydämme ratkaisut esitettyihin huomioihin kaikkein tärkein tähän tässä on se, kuinka vahvasti haluamme kaksikäyttöä korostaa. Jatkamme keskusteluja tästä ja tulemme tekemään tarpeen mukaan myös kompromisseja. Mutta kiitän teitä näistä huomioista. Oikein hyvä lähtökohta. Bien, merci à tous. Je vous... Kiitoksia kaikille. Muistuttaisin teitä, että me äänestämme lausunnosta Strasbourgin viikolla valiokunnassa AFET-valiokunnassa. 5. heinäkuuta Itre ottaa äänestää 6. syyskuuta ja täysistokeskustelu on tarkoitus järjestää sitten lokakuussa. Sitten olemme hakemassa herra Kirlovia paikalle. Hän on esittelijänä lausunnosta liikenneasian valiokunnalle. Aiheena yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpano. Me äänestämme tästä huomenna. Eh, Kello 9.30 tässä samaisessa salissa. Kiinnitän huomenna tähän seikkaan, koska meidän täytyy saada tänne päätösvaltainen joukko koolle, joten luotan teidän tulonne paikan päälle. esittelijä on nyt hieman myöhässä. Mm. Bien, Monsieur Kirillov, notre... Hyvä. Sitten esittelijä Kirillov on paikalla. Anteeksi, lausunnonlaatija. Me puhutaan yhtenäisestä ilmatilasta. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Olen pahoillani, että jouduin poistumaan. Meillä oli Azerbaidžan äh, valtuuskunnan kanssa äh, tosiaan tapaaminen puheenjohtaja minä olimme sitten enää paikalla. Haluan kiittää yhteistyöstä, hyvästä yhteistyöstä tämän lausunnon valmistelun vaiheessa. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita. Erityisesti haluan kiittää kollegoita, jotka antoivat erittäin hyviä tarkistuksia, 12 kaiken kaikkiaan. Ja varmasti se, että tarkistuksia on näin vähän osoittaa, että jäsenten mielestä että tämä on aika selkeä asia ja koko yhteisö tukee yhtenäistä ilmatilaa eikä halua mitään viivästystä, vaan haluaa todella mitä pikimmin nyt sitten panon. Ja ainoastaan siinä tapauksessa, että siviili- ja sotilaspuolen yhteistyö ja koordinaatio ja myös vahvistettu yhteen sopimus toimivat, niin sitten kaikki toimii. Komission tulee tukea jäsenvaltioita, että ne pääsisivät näihin tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Euroopan parlamenttia tulisi tiedottaa säännöllisesti siitä, miten hankkeen täytäntöönpano etenee. Tämä on meidän roolimme AFETissa ja täällä alivaliokunnassa. Ja sitten kun SEDE hyväksyy tekstin, meidän täytyy pyrkiä siihen, että Rova Foster – esittelijä ottaa huomioon niin pitkälti meidän suosituksemme kuin mahdollista. Ja siksi pyytäisin kollegoja keskustelemaan tästä omien poliittisten ryhmiensä TRAN-valiokunnan edustajien kanssa, jotta voitaisiin varmistaa se, että saataisiin hankkeelle mahdollisimman laaja tuki ja että tälle voisi tulla todellakin äh, täytäntöönpanolle esteitä, jos ei laajoissa liikkeellä. Tosiaan haluan kiittää kaikkia tuesta ja panoksista. Samoin haluan kiittää yhteistyöstä Eurokontrollia, EDA sekä komissiota ja puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että Euroopassa tärkeimpiä ilmailualueen käyttäjiä ovat sotil, sotilassa koneet ja ne ovat merkittäviä ilmatilan käyttäjiä tosiaan. Eh, tästä huolimatta ne eivät ole kaikilla tasoilla ole keskusteluissa mukana ja tämä ehkä voi selittää, miksi hanke on edennyt aika hitaasti. On siis todella tärkeää antaa myös meidän panoksemme tälle työlle, koska tätä kautta voidaan eh, saada aikaan merkittävä panos eurooppalaiselle yhteiselle ilmatilalle, joka on hyvin tärkeää. Ja meidän täytyisi myös jatkaa tämän eh, tilanteen seurantaa luonnollisesti myös jatkossa. Kiitos. Monsieur Galler. Galler. Yes, thank you. Kiitos. Kiitän kollega Kirilovia. En näe tässä mitään sen suurempia esteitä. Yksi kysymys teille kuitenkin tarkistuksen kahdeksan liittyen. Miksi haluatte poistaa viittauksen näihin kustannuksiin ja myös sotilaskustannuksiin? kysymys myös EASL. Onko teillä mitään tietoja siitä, ovatko eurooppalaiset ähm, ilmavoimat valmiit kantamaan kustannuksia yhtenäisen ilmatilan suhteen, koska tekstissä tällaisenaan on viittaus kustannuksiin, ja minun mielestäni tämän viittauksen tulisi siellä tekstissä säilyä. Yes. Well, uh... Mitä kustannuksiin tulee? Siviili-ilmailu, teollisuus on kovastikin kiinnostunut tästä. Ja mihin he sitten investoivatkin, niin sen pitäisi myös tuottaa. Mitä tulee sotilaspuoleen, se on hiukan monimutkaisempaa ja siksi me tarvitsemme hyvän kattavan tutkimuksen todellisesta mm, panostuksesta. Nämä luvut tietenkään eivät ole mitään kovin täsmällistä, vaan tällainen yleinen kuva. Mä tietysti ymmärrän, että meidän pitäisi to- toimia siihen suuntaan, että maat, esimerkiksi ne EU-valtiot, jotka työl- käyttävät sotilaskoneita, joita tuotetaan kuitenkin EUn ulkopuolella. Ja tässä meidän pitäisi yksinkertaisesti harjoittaa seurantaa ja tai muuten jotkut maat pana, hidastelevat, eikä tämä auta sitten sitä, että saadaan aikaan nopeasti yhteinen ilmatila Eurooppaan. Vielä ehkä puheenvuoro kenraali Nille Euroopan puolustusvirastosta. Kiitoksia. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne annoitte mahdollisuuden kertoa äh, siitä roolista, joka meillä on äh, Cesar-ohjelman puitteissa. Halusin aloittaa äh, korostamalla tätä roolia. Haluaisin kertoa ensin muutaman, muutamalla sanalla siitä, mikä vaikutus tällä virastolla on jäsenvaltioihin ja haluaisin puhua myös tulevaisuudesta. Ensinnäkin haluaisin aloittaa tästä roolista. EIDAN tehtävä keskittyy siihen, että se tukee jäsenvaltioita täytäntöönpanovaiheessa, kun CESAR-ohjelmaa siis täytäntöönpannaan. Tämän tehtävän työn tarkoitus on rajoittaa niitä operatiivisia ja kustannusvaikutuksia, joita ilmailuun on. Ja myös tarkoitus on myös parantaa CESAR-ohjelman vaikutuksia. Tämä tehtävä, tämä missio toteutuu kolmen toimintalinjan kautta. Ensimmäinen toimintalinja liittyy siihen, että halutaan kehittää, edistää tietoisuutta siitä, mikä on tietyn ongelman vaikutus ja laajuus, niin jäsenvaltioiden tasolla, esikunta, esikuntien johtajien tasolla ja niin edespäin. Toinen linja on laatia puolustusyhteisön omia kantoja. Täytyy ottaa huomioon operatiiviset riskit ja myös rahoitusvaikutukset, jotka liittyvät näihin ohjelmiin. Ja, täytyy myös, ja halutaan myös pohtia sitä, mitä mahdollisuuksia näillä, näillä ohjelmilla olisi. Ja kolmas toimintalinja on se, että halutaan taata se, että Euroopan komissio voisi hyötyä näistä kokemuksista. Komissiotahan varmasti kiinnostaa nimenomaan tämä toteuttamistaso ja siitä saadut käytännön kokemukset. Eli tämä on meidän tehtävämme ja erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että halutaan välttää töiden päällekkäisyyttä, halutaan täydentää toinen toisiaan, toinen toisemme työtä ja haluamme käyttää hyväksemme kaikkien toimijoiden, siis EDAN, EDAN ja Eurokontrollin ja muiden kokemuksia. Nyt pari sanaa vaikutuksista jäsenvaltioissa kiitos näiden toimien, joita me toteutamme. Puolustusyhteisö on paljon paremmin perillä ja on myös paremmin mukana tässä ohjelmassa. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden puolustusta, niin puolustustahot ottavat paljon vakavammin, ikään sanotaan näin, ne vaikutukset, joita Cesarilla on muun muassa varainkäyttöön. Ja toinen myönteinen vaikutus liittyy siihen, että myös puolustustahot voivat myötävaikuttaa toteuttamisvaiheeseen. Ja EDA tietysti myös osallistuu tähän. Ja mitä tulee tuleviin toimintalinjoihin tai tulevaisuuteen, niin on tärkeää se, että myös tämä sotilasosio on mukana täytäntöönpanovaiheessa. Ja tulemme jatkamaan keskusteluita, jotta voisimme paremmin vielä määrittää tämän Military Deployment koordinaattorin roolia erittäin tärkeä roolia esittää myös äh, se, se vaihe, jolloin määritetään, äh, määritetään ähm, puolustuksen äh, rahoitusta. Me pyrimme myös tukemaan riskien määrittelyä, jotka liittyvät eurooppalaiseen puolustukseen, riskien ja kustannusten määrittelyyn siis osallistumme. Haluan kiittää siitä, teitä siitä, että sain käyttää tämän puheenvuoron. Merci, euh, La Kiitoksia, kenraali. Entä komissiosta? että täällä ole puheenvuoro. Rova Gomez haluaa puheenvuoron. Euh, merci, monsieur le président. Je... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tärkeä keskustelu mielestäni ja arvostan sitä, että parlamentti voi vaikuttaa tämän CESAR-järjestelmän toteutumiseen, että EUsta tulee tehokkaampi, mitä tulee Euroopan ilmatilan turvallisuuteen ja tässä puolustusvirastolla on tärkeä rooli, ratkaisevakin rooli, mitä tulee tähän järjestelmään. Ja, ja tarvitaan myös analyysi, ei vain tästä tilanteesta tällä hetkellä, vaan pitää myös ottaa huomioon tulevaisuuden kehitys, pohtia minkälaisia mahdollisia uhkia voi tulla. Ajattelen Euroopan ilmatilaa ja virasto perusteli hyvin oman tukensa ohjelmalle ja roolinsa sen hallinnoinnissa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, koska kenraali on paikalla ja kysyisin häneltä, mitä seurauksia esimerkiksi voi tai voi syntyä näistä päätelmistä, joihin komissio päätyi vuonna 2007 vuonna, kun tutkittiin näitä sian salaisia lentoja, vankilentoja, luovutuslentoja. Tämä osoitti, että oli valtaisa heikkous Euroopassa ilmatilassa, mitä tuli valvontaan, siis sitä myötä myös turvallisuuteen tämä vaikuttava tekijä. Mitä sitten tulee siviililentoihin, jotka ovat epäsäännöllisiä, voidaan tuoda tai viedä mitä tahansa ilmatilaan tai ilmatilasta ilman minkäänlaista kontrollia. Se on tämän sen takia, että hiljattainhan me kävimme Liettuassa tämän tutkimuksen tiimoilta ja Liettua tietenkin aikanaan ei ollut vielä EU-jäsen, joten se ei, ei pitänytkään seurata mitenkään Euroopan parlamentin suosituksia, mutta kun keskustelimme Liettuan lentovalvontaviraston kanssa, niin samat menettelytavat, joita ei ollut muissa Euroopan maissa 27, ehkä niitä vieläkään ei ole siviililentojen kohdalla, niitä ei ole myöskään Liettuassa. Sitten siis jos niitä ei ole Liettuassa, niin ei niitä sitten ole ilmatilassa muuallakaan. Ja olen aivan varma, että omassa maassani Portugalissa, joka oli jo silloin tietysti jäsenä, jonka piti seurata näitä suosituksia, niin mitään ei kuitenkaan ollut tehty. Ja sanon, että tämä on erittäin vaarallista, koska sitten minä tajusin, että meillä on tällaisia tarjonta PNR-tiedoista, säännöllisistä sivilinnoista, mutta sen tällaiset epä... Mm, ö, sääntelemätön, sääntöjen vastaiset lennot, niin ei vaadittaisi minkäänlaisia matkustajalistoja eikä mitään muuta. Se on aivan uskomatonta. Mielestäni tämä on selkeä turvallisuusriski, jota pitäisi arvioida koska jos tässä sitten kuljetaan ihmisiä, joita kirjoitetaan jossakin muualla, niin tai viedään aseita tai huumeita tai mm, ihmiskauppaa harjoitetaan, mitä vaan. Sitten Mielestäni tällainen aspekti kyllä ansaitsisi hiukan turvallisuusarviointia myös sotilaspuolta katsottuna ja pitäisi saada aikaan sitten siviiliilmailuun tarvittavia sääntöjä puisse se faire au niveau euh, de chaque État membre. En usko, että maat itse, itsenäisesti pystyvät tässä toimimaan, vaan pitäisi yhdessä toimia. Siksi tällainen lähestymistapa onkin varsin hyödyllistä. Sitten vielä yksi kysymys. Tämä uusi kehitys, kuten nämä miehittämättömät lennot, joita liittolaisemme harjoittavat, ja harjoitetaan tällaisia mm, selektiivisiä mm, murhia. Tämä on aivan hirvittävä skenaario, joka avaantuu koko maailmassa. Ja tietysti jonakin päivänä tämä vahingoittaa niin meitä kuin muitakin. Hiljattain vuoropuhelussa Amerikan kongressin kanssa, edustajahuoneen kanssa saisin tämän kysymyksen heille, ja siellä heidän lähestymistapansa oli, että he ovat suurvalta, kaikki on sallittua. Ilman, että kai monikaan ymmärtää, että jonakin päivänä itsekin joutuvat kohteeksi. Tiedän, että Euroopassa on jo ihmisiä tai ihmisryhmiä, ei välttämättä valtioita, joiden on varsin helppo ostaa tällaista teknologiaa, näitä drone miehittämättömiä koneita ja lennättää niitä siellä, missä haluavat no, tuhota vaikka britti- tai USA Lähetystä Euroopasta jossain muualla maailmassa. Arvioidaanko tällaisia kysymyksiä, kun analysoidaan turvallisuuspuolta puolustusvirastossa tai voisiko se saarin, voitaisiko se saarin kautta jotakin tällaista kehittää? Herra Lisek. Dziękuję bardzo. Kiitos puheenjohtaja. Voin nyt puhua ihan lyhyesti, sillä täällä on jo monia asioita nostettu esiin. Mutta mitä tulee tähän Kirilovin tekstiin, niin me teimme erittäin läheistä yhteistyötä. Asumme hyvin lähekkäin täällä Brysselissä ja usein kuljemme autolla yhdessä tänne parlamenttiin ja niin edelleen. Eli meillä on aika keskustella keskenämme. Ja tosiaan äh, tärkeää on se, että TRAN-valiokunta ottaa huomioon meidän, meidän äh, ehdotuksemme ja on erittäin hyvä, että saamme aikaan ryhmärajat ylittäviä kompromisseja. On hienoa, että olemme täällä voineet ottaa hyvin erilaisia kantoja huomioon. Esimerkiksi kohdassa kaksi tässä lausunnossa, kun toteamme, että ei vain niin, niin, että kaikki uniformussa formua käyttävät poliisi, palomiehet ja niin edelleen, että ei ole siis pelkästään sotilaallista käyttöä. On hyvä, että me olemme tässä tehneet mahdolliseksi hyvän yhteistyön. Kysymys, joka täällä esitettiin, liittyy siihen, mitä kohdassa viisi todetaan yhteistyö työ Naton kanssa. Hyvin usein yhteistyö on jossain määrin puutteellista. Haluamme sitä kyllä entisestään parantaa. Ja tässä nyt kysymys onkin, että missä näitä ongelmia on NATO-yhteistyön suhteen niin, että sitä saadaan parannettua. Kiitos. Kiitoksia. Onko teillä kenraali. Jotain lisättävää? Kaikki tämähän ei välttämättä osu yhteen tämän päivän aiheen kanssa, mutta varmasti muutamaan teillä on sanottavaa. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, vastatakseni minun täytyy vielä viitata EDAN mandaattiin, jonka se on saanut siis ministereiltä. Sehän rajoittuu juuri siihen tehtävään, josta puhuin. Eli aivan kuten sanoin, tehtävämme on tukea jäsenvaltioiden osallistumista niiden sääntöjen täytäntöönpanoon, joita on sovittu siviiliilmailusta. Ja tämä tietysti on muidenkin vastuulla. Meidän tehtävämme on varmistaa se, että so- sotilasilmailu voi toteutua ja toteutuu ja toteuttaa ja, ja pano toteutuu oikea-aikaisesti. Kyse on siis siitä, että lennonvalvojat tietysti kontrolloivat lähinnä siviililentoja, ja tämä on otettava huomioon ja muistettava. Mitä tulee näihin droneihin, eli miehittämättömiin lentokoneisiin, niin meidän tehtävämme tietysti on käsitellä teknologisia ulottuvuuksia, eli tässäkin yhteydessä meidän täytyy kunnioittaa sääntöjä, jotka liittyvät siviiliilmailuun ja sen valvontaan, mutta jos jonain päivänä joudumme tekemisiin näiden dronien kanssa, niin meidän täytyy erityisesti keskittyä tähän ongelmaan teknologiselta kannalta, ei muuten. Tässäpä kaikki puheenjohtaja siitä, mitä voin sanoa. Joka tapauksessa tärkeintä on se, että meidän tehtävämme on toteuttaa Cesar-tehtävämme siinä roolissa sen mandaatin mukaisesti, kuin ministerit ovat meille tehtäväksi antaneet. Eh, grazie, non so se posso... Niin, en tiedä, voinko minäkin puhua italiaa. Se tekisi tehtäväni helpommaksi. Ensinnäkin haluan kiittää kenraalia siitä, että puhuitte lyhyesti ja järkevästi Ensinnäkin minu, minä haluaisin puhua turvallisuudesta. Aivan kuten eh, aiemmin eh, täällä on kuultu, niin kyse, meidän täytyy ymmärtää, mikä on ero turvallisuuden, siis safety ja security tyyppisen turvallisuuden välillä. Tässä on kyse kahdesta eri asiasta. Safety ja security ovat kaksi eri asiaa, ja ne edellyttävät myös aivan erilaisia instituutioita. Tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, Single European Sky, liittyy nimenomaan lentovalvonnan turvallisuuteen. Kyse, kyseessä on siis siviili-ilmailu, mutta myös sotilasilmailu. Eli tarkoitus on pitää ilmatila turvallisena. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteena on lisätä kapasiteettia, eli taivaalla on enemmän ilmailutoimintaa enemmän kuin aiemmin. Ja mitä tulee sitten tähän täydentävään turvallisuuteen, tämä on siis tek- teknisempi luonteeltaan, niin se liittyy ilmailun ympäristövaikutukseen kaiken kaikkiaan. Ja myös kustannustehokkuuteen. Mitä Tämä oli kaikki siis tätä safety turvallisuutta. Mutta mitä tulee security-turvallisuuteen, niin äh, tämä turvallisuusaspekti Lissabonin sopimuksen mukaisesti äh, äh, on delegoitu mm, osin Natolle. Ja tää, täällä esitettiinkin kysymys NATO-yhteistyön välttämättömyydestä. No, tämä on tietysti myös poliittinen kysymys. Täytyy muistaa, että voidaan tehdä yhteistyötä teknisellä tasolla ja sen tarkoitus on rajata eri sotilasjärjestelmien ähm, yhteentoimivuutta toisaalta ja tärkeä tavoite on se, että mm, saamme aikaan täydentävää yhteistyötä. Ja haluankin tässä yhteydessä kiittää EDAN johtajaa siitä, että hän on viitannut omassa puheenvuorossaan juuri tähän te- tekniseen yhteistyöhön. Minulla ei tässä vaiheessa ole muuta lisättävää no, näihin droneihin, eli miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyen. Tällä viikolla komissio on tehnyt avoit- aloitteen, jonka tavoite on parantaa Euroopan tason koordinointia ähm, ilma-alalla ja siihen äh, liittyy useita erilaisia äh, aspekteja, sovellutuksia, sovelluksia, jotka varmasti hyödyttävät kaikkia Euroopan unionin kansalaisia ja muita tahoja. Kiitos. Merci, Monsieur Chairman, I also... Puheenjohtaja, minäkin olen Lisekin kanssa täysin samaa mieltä. Itse asiassa olin aika tyytyväinen näihin ensimmäisiin kuulemisiin, keskusteluihin. Edan rooli on ollut erittäin hyödyllinen tässä koordinoinnissa ja asiantuntijatasolla myös Naton kanssa yhteistyö on ollut rakentavaa, hyvin tuottoisaa ja tähän voimme olla tyytyväisiä. Mitä tulee meidän lausuntomme ja siihen, miten TRAN-valiokunta sen ottaa huomioon, niin olen käynyt erittäin hyvän keskustelun esittelijä Fosterin kanssa. Ja alun perin hänellä oli joitain vastalauseita meidän tekstiin. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että kollegat tarkistuksissaan onnistuivat lyhentämään tätä minun tekstiäni. Ja todella on tärkeää, että sotilasulottuvuus saa merkittävän roolin. Ja kyllä minä uskon ihan vakavissani, että aika monet ehdotuksistamme menevät varmaankin äh, TRAN-valiokunnassakin läpi. Mutta silti olisi tärkeää, jos voisitte selittää vielä kollegoillenne poliittisista ryhmistä, jotka tuon valiokunnan jäseniä ovat, että olisi tärkeää myös tämä asian puoli ottaa äh, TRANissa huomioon. Kiitos. Bien, est-ce que d'autres collègues souhaitent euh, Haluaako joku muu puheenvuoron? No, tähän sitten pääsimme tänä iltana ja huomenna äänestämme 9.30 tästä lausunnosta. Ja sitten tämän hyväksytään liikennevaliokunnassa 90. heinäkuuta. Kiitoksia. Tähän päättyy tämän päivän istunto. Pyytäisin vain koordinaattoreita pysymään paikalla. Meillä on vielä byroon kokous suljetun ovin tietysti.